Chers collègues. No niin, parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Me jatkamme esityslistamme käsittelyä. Nyt vuorossa on äh, esityslistan kohta 10, virastojen vastuuvapaus 2010. Monika Luisa Makovei, kollegamme on esittelijä ja hän saa nyt tässä vaiheessa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut valinnasta tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Puhun lyhyesti, koska meillä on vain tunti näiden virastojen johtajille ja kysymyksille heille. Luis Kalea tilintarkastustuomioistuimesta on paikalla puhumassa virastojen asiasta ja sitten Patrick Gudu on Euroopan lentoturvallisuusvirastosta täällä ja Manuela Thomas on sitten Euroopan meriturvallisuusvirastosta täällä paikan päällä. Ensin hieman taustatietoa tämän valiokunnan jäsenille. Tässä on kyse näistä erillisvirastoista, niiden vastuuvapausmenettelystä vuodelle 2010. Minä teen näitä mietintöjä yhdessä sihteeristön kanssa ja niiden pitäisi olla valmiina tuossa helmikuun puolessa välissä. Valiokunnassa keskustellaan tästä 24. helmikuuta ja tarkistusten jättöpäivä on 5.3. viimeistään. Tässä olemme puhuneet ennen kaikkea julkisista hankinnoista ja näistä siirroista tilintarkastustuomioistuin ei ottanut näiden siirtojen osalta mitään ongelmia esiin. Henkilöstöasioissa on ollut hiukan huomauttamista. Nämä pätevät siis kaikkiin virastoihin. Ja kertoisin kollegoille myös, hiukan siitä, mitä on tapahtunut sen kyselyn suhteen, jonka lähetimme tilintarkastustuomioistuimeen näistä virastoista joulukuun alussa. Saimme vastauksia sieltä, mutta ne eivät sisällä hirveän paljon tietoa. Emme saaneet hyviä vastauksia hyvin konkreettisiin kysymyksiin. Tarvitsemme vielä paljon konkreettisempia vastauksia. Uskomme kyllä, että tämä tieto tilintarkastustuomioistuimesta jotain kautta saadaan. Haluaisin myös pyytää tilintarkastustuomioistuimelta tätä benchmarking-kertomusta. Olen ottanut asian ennenkin esiin. Nyt se on ehkä jo joku 20. luonnos. Me olemme pyytäneet sitä luonnosta ihan sellaisenaan kuin se nyt on ja, ja niin teemme taas tämä tällä kertaa minun osaltani ja nyt virastoille vuoro. Kiitos. Kiitos arvoisa kollega Makovei. Paikalla on lentoturvallisuusviraston edustaja, samoin meriturvallisuusviraston edustaja. Ja ensimmäisenä voisin antaa puheenvuoron Patrick Kudulle. Herra Kudu, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät valiokunnan jäsenet. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne. Lentoturvallisuusvirasto on hyvin tärkeä kaikille Euroopan kansalaisille, jotka käyttävät lentokoneita ja me varmasti kaikki lukeudumme näihin. Kertoisin lyhyesti tästä virastosta. Se sijaitsee Kölnissä ja meillä on nyt yli 600 työntekijää, monenlaisia ilmailualan asiantuntijoita, lentäjiä, mukaan lukien äh, kuolleet lentäjät. Ja kuten tiedätte, kun siitä lähtien, kun meille on annettu tämä nykyinen tehtävä, vastaamme turvallisuudesta – koko ilmailualalla ja myös lentokentät kuuluvat meidän toimialaamme. Me toimimme aivan päivittäin sen hyväksi, että lentoturvallisuus säilyy. Annan tästä esimerkin. Olette varmaankin kuulleet puhuttavan perjantaina meidän antamastamme huomiosta liittyen konetyyppiin A380. Siinä oli jonkinlaisia turvallisuusongelmia ja tämä päätös koskee nyt sitten kaikkia tämän tyypin koneita. Me olemme vastuussa lentokoneiden sertifioinnista. Euroopassa olemme yksin vastuussa siitä. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa – laadimme lentoturvallisuuteen liittyviä, liittyviä sääntöjä ja Euroopan komissio sitten niitä hyväksyy. Komission nimissä vastaamme hyvästä eurooppalaisesta sääntelystä tällä alalla jäsenvaltioissa. Viimeisten kahden vuoden ajan olemme määritelleet ja valvoneet myös eurooppalaista lentoturvallisuutta – se on erittäin tärkeä toimintakenttä meille. Siinä tarkoituksena on vähentää EU:ssa yhteisiä lentoturvallisuusriskejä. Lopuksi sanoisin, että olemme pyrkineet kehittymään jatkuvasti ja erityisesti näiden kahden viime vuoden ajan meille on myönnetty ISO 9001 sertifikaatti ja olemme ainoa tämän tyypin virasto, jolla tämä iso sertifikaatti on. Meillä on myös sisäisen tarkastuksen osasto ja sekin on sertifioitu kansainvälisesti. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Direct. Suuret kiitokset johtaja Gudu. Seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Manuela Tomassini EMSasta Euroopan meriturvallisuusvirastosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä esittelijä, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät kollegat muista toimielimistä. Ensinnäkin haluaisin pahoitella, että virkaa tekevä johtaja Herra Ball ei pysty nyt tulemaan tähän tärkeän kokouksen paikalle. Hänellä oli muuta eh, tapaamisia ja tiedettä, mitä Kosta Concordilla tapahtui Italiassa. Siinä eh, meidän virkailijan toimitusjohtaja, hänen täytyy kiinnittää siihen kaikki huomionsa. Kiitoksia ystävällisestä kutsusta aluksi. Euroopan parlamentti on aina osoittanut paljon kiinnostusta ja luottamusta EMSAa kohtaan ja olen kovin tyytyväinen, että voin olla täällä tänään ja olen valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jotka koskevat hallintoamme vuodelle 2010. Kuten kaikki tiedätte, EMSA perustettiin 2002 vuonna sen jälkeen, kun oli ollut Erika-onnettomuus osana toimenpidepaketteja, joilla pyrittiin parantamaan meriturvallisuutta ja suojelemaan meriympäristöä EUn, EUssa. Viraston tehtävät on jaettu eri alueisiin perustamisasetuksen mukaisesti. Ensinnäkin virasto auttaa komissiota, kun valvotaan EU-lainsäädännön toimeenpanoa asianmukaisella osa-alueella, jotka liittyvät meriturvallisuuden ja meriympäristöön. Toiseksi virasto kehittää tietokapasiteetteja EU-tasolla. Merkittäviä esimerkkejä ovat Safety-net seurantajärjestelmä, jotta voidaan seurata aluksia ja rahtialuksia EUn laajuisesti. Voidaan varmistaa, että että EUn lipun alla purjehtivia laivoja voidaan myöskin seurata koko maailman alueella. Rinnakkaisesti tämän aikaan on valmiutta reagoida saastumistapauksiin, johon kuuluu eurooppalainen verkosto löylyntorjunta aluksia kuten myöskin satelliittiseuranta tällaisille tapauksille. Klinsinet on sen nimi, niiden kautta pystytään suojelemaan EUn rannikkoja laivojen aiheuttamalta saastumiselta. Tarjotaan myös tieteellistä neuvonantoa komissiolle asianmukaisilla osa-alueilla. Vuosien ajan uusia tehtäviä on annettu viraston tehtäväksi ja tämä prosessi ei ole vielä lopussa. Tämä vahvistavat meneillään olevat neuvottelut neuvostojen parlamentin kanssa, jossa pyritään uudistamaan perustamisasetusta. Tämä on päähaiste EMSalle Ympäristö on hyvin dynaaminen, jossa toimimme, ja äh, määräajat ovat tiukat, ja pyritään äh, turvaamaan tuki sidosryhmille, jäsenvaltioille, komissiolle. Mutta takaisin vuoteen 2010 lyhyesti, koska se on tämän kuulemistilaisuuden päätarkoitus, kun olette saattaneet huomata EMSAn asiakirjoista. Kuten tavallista, pyrkimyksemme on varmistaa, että varat käytetään mahdollisimman hyvin, jotka budjettivallankäyttäjiltä saadaan avoimia virkoja oli vain 2 prosenttia vuoden lopussa. Ja mitä tulee sitten rahoitusvaroihin, 2010 virasto sai tavoitteen, saavutti tavoitteen 97 prosenttia ja 89 prosenttia maksumäärärahoista on toteutettu. 8 prosenttia on ollut maksusitoumukselle kasvua verrattuna aiempaan vuoteen. Kuten tavallista, meidän säästämisen torjuntatoimemme olivat tämän hyvin positiivisen tuloksen taustalla. Jälkikäteiset siirrot ja siirrot hyvän valvonnan ansiosta, jotka on sisäisesti saatu aikaan, tilintarkastustuomioistuimen hyödyllisten kommenttien ja parlamenttien hyödyllisten kommenttien jälkeen olivat hallinnassa. 2010 meillä oli vain viisi sitoumusta jälkikäteen, joka oli, tarkoitti hyvää menestystä. 38 siirtoa edelleen, mutta mielelläni sanon, että 2011 näitä oli enää 16, joten trendi on hyvin positiivinen. Virasto on hyvin herkkä kommenteille ja ehdotuksille tilintarkastustuomioistuimelta sisällöltä tarkastukselta. Tietysti myös meidän tavoitteemme on koko ajan parantaa suoritustamme laatumielessä, tehokkuusmielessä ja vaikuttavuusmielessä. Haluan lyhyesti kertoa teille, että olemme saavuttaneet hyvin tärkeän tavoitteen 2010. Hyväksyimme viisivuotisstrategian sen jälkeen, kun olin saaneet ehdotukset parlamentilta ja tilintarkastustuomioistuimelta, jotka olivat huomanneet, että meillä on ollut monivuotista suunnittelua. Avainsuoritusindikaattorit otettiin käyttöön, jotta voimme mitata aktiviteettiamme. Ne ovat nyt perustavallinen osatekijä sekä työohjelmaamme että vuosittaista vuosikertomustamme. Olemme uudistaneet sisäisiä menettelyitämme ja olemme varmistaneet tehokkaamman toiminnan koko varainhoitotoiminnassamme. Olemme onnistuneet toimeenpanemaan suositukset, jotka saimme ja jotka koskivat tilintarkastajan riippumattomuutta ja johtokunta hyväksyi asiaa koskevan päätöksen. Siinä mielessä olemme uudistaneet eh, vuosikertomuksemme avoimuutta ja tietyt tärkeät rahoitusliitteet, neuvottelumääräaika, proseduurit ja sitoumukset jälkikäteen ovat osa työohjelmaamme. työohjelmaamme on, anteeksi, vuosikertomusta ovat ne osa ja työohjelmaamme on myöskin uudistettu koskien myöskin hankintatoimia. Kuten tavallista keskiössämme olivat operationaaliset toimet, ja lopuksi haluaisin vain antaa teille muutamia asian kuuluvia numeroita, jotka antavat kuvaa siitä, miten virasto tekee. 88 järjestöä meriturvallisuusalalla olemme niihin yhteydessä, 36 workshopia, yli tuhat osallistujaa kaikista jäsenvaltioista. Näissä 34 koulutussessiota, 150 asiantuntijaa tuli kaikkialta Euroopasta tai näihin 14 sopimuksen alaista öljyntorjunta-alusta. Ja lopuksi sanon ilolla, että 2010 oli ensimmäinen vuosi, kun tuomioistuimelta ei tullut yhtään kommenttia, ja se vahvistaa sen, että EMSA on virasto, joka on oikealla polulla. Haluaisin kiittää sisäistä tarkastusta ja parlamenttia arvokkaista panoksista tulevaisuudessakin käytämme kommentteja ja suosituksia ja toimintamme parantamiseen ja näin saamme turvallisemmat ja puhtaammat meret ja sehän on yhteinen tavoitteemme. Kiitoksia. Mrs. Tomasini, vielen Dank äh, für diese Informationsfülle in... Kiitokset äh, rouva Tomassini näistä tiedoista. Tässä oli hyvin paljon sisältöä. No meillä on aika tiukka aikataulu nyt iltapäivällä. Siksi ehdottaisin, että kuulemme nyt äh, kysymyksiä siinä tapauksessa, että niitä on. Ja myös tilintarkastustuomioistuin voi niihin vastata. Mutta ehdottaisin, että käynnistämme keskustelun nyt saman tien. Ensin esittelijä Rova Makovei ja hänen jälkeensä Rova Ivanova. Rova Makovei, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja. Vaikuttaa siltä, kuin tämä olisi ollut äh, kiitospuheessa jälkeen, kun on saanut palkinnon tämä puheen, jonka äsken kuulimme. Minulla olisi molemmille eri, erillisvirastoille kysymys. Meriturvallisuusvirastolle toteaisin, että rahoitus vuonna 2010 havaittiin monenlaisia heikkouksia, erityisesti mitä tulee siirtoihin, hankinta, menettelyyn sekä inhimillisiin voimavaroihin ja minulla olisi näihin liittyen ihan kysymyksiä. Mitä tulee hankintoihin, miten virasto toimii näiden sovittujen sääntöjen mukaisesti ja miten johtokunta on tässä mukana. Toiseksi, miten varmistetaan, mitataan tietojen todenpitävyys, mitä tulee julkisiin hankintoihin, ja kolmanneksi, miten virasto huolehtii maksujen toteutumisesta määräajassa. Ja mitä sitten tulee inhimillisiin voimavaroihin, te viittasitte siihen, että virastossa on virkamies, joka antaa nämä luvat. Ja nyt kuitenkin, tietääksemme, hän on edelleen väliaikaisesti virassaan ja kysyisin, että kuka on vastuussa hänen arvioinnistaan. Jos voisitte antaa ihan konkreettiset vastaukset, olisimme kiitollisia. Sitten ihan toiminta-alaa. Viime vuonna se käytti, virasto käytti eri toiminta-alojensa suhteen Gantt-diagrammia ja minun uskoakseni se voisi kyllä parantaa EMSAn operationaalista suunnittelua. Aiotteko toimia tältä pohjalta myös lähitulevaisuudessa? Ja mitä tulee sitten lentoturvallisuusvirastoon, haluaisin selkeän vastauksen seuraaviin kysymyksiin. Jälleen mitä julkisiin hankintoihin tulee – kun ajatellaan näitä kahta suurta hankintaa, menettelyä, joista tilintarkastustuomioistuin löysi puutteita. Meillä kaikilla on tämä kertomus tilintarkastustuomioistuimelta. Täällä on kaksi suurta hankintaa, joihin on liittynyt heikkouksia, puutteita. Ja kysyisin, että mitkä nämä hankintahankkeet olivat, keitä niissä oli mukana ja minkä suuruisista summista tässä puhutaan. Ja tämän lisäksi kysyisin, miten virasto toteuttaa läpinäkyvyyttä hankintaprosessissa ja myös vakaata hoitoa. Mitä tulee sitten henkilöstöön? Onko rekrytointi täysin avointa ja miten tämä toteutuu? Näyttää nyt siltä, että kahvi saa tässä pää roolin. Niin haluaisin muistuttaa, että kyllä virastojen, on tärkeää, että virastojen edustajat kuuntelevat, koska heiltä me haluamme vastauksia. Niin, kyllä puheenjohtaja. Ja tosiaan sitten vielä viimeinen lentoturvallisuusvirastoon liittyvä kysymykseni liittyy tarkastuksiin. Miten virasto varmistaa sen, että tarkastus kuljetusten suunnittelu ja ohjelmointi dokumentoidaan ja miten näiden tarkastusten löydökset dokumentoidaan ja miten, minkälaista seurantaa on löydösten suhteen. Sitten olen jo käynyt kirjeenvaihtoa lentoturvallisuusviraston johtajan kanssa minun mielestäni tässä on tiettyä eturistiriita ongelmaa nyt ja ymmärrän kyllä sen, että lentoturvallisuusviraston edustajat tulevat tämän teollisuuden haaran piiristä, koska sieltähän asiantuntijuus löytyy. Mutta onko niin, että kun he tulevat, heillä on taustallaan työpaikka tietyssä suuressa yrityksessä, niin antavatko he sitten lupia, sertifikaatteja tämän samaisen yrityksen äh, valmistamille lentokoneille? Eli voiko tässä olla tällaista eturistiriitaa? Kiitos. Kiitos kollega Makovei esittelijämme. Erittäin tärkeitä kysymyksiä teiltä. Ja nyt muut jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä Rova Ivanova. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella edustaja Makoveita tästä hyvästä työstä. Minulla on kysymyksiä meriturvallisuusviraston johtajalle. Olemme varmasti kaikki kuulleet tästä viimeisimmästä onnettomuudesta, joka on osoittanut, että merionnettomuuksiin tulee varautua, siihen tulee olla laitteita ja henkilöstöä tulee kouluttaa ja niin edelleen – ja myös tällaisiin öljyvahinkoihin tulee reagoida hyvin nopeasti. EMSAn mukaan yli kolmannes sen budjetista käytetään nyt öljytuhoihin ja öljyonnettomuuksiin varautumiseen. Ensimmäinen kysymykseni olisi se, että kuinka arvioitte sitä, miten EMSA on reagoinut tähän viimeisimpään onnettomuuteen Italian rannikolla. Ja toisekseen sitten, miten arvioitte tämän järjestelmän kokonaisonnistumista. Tilintarkastustuomioistuin piti tätä järjestelmää varsin myönteisenä, mutta onko teidän mielestänne vielä jotakin kehitettävää vai onko kaikki jo hyvällä tolalla? Eli olisiko teidän mielestänne vielä olemassa jotakin kehityskohteita? Kiitos. Kiitoksia Rova Ivanova ja seuraavaksi kollega Geier. Äh, Puheenjohtaja täytyy kaksinkertaisesti pahoitella, koska ensinnäkin varjoesittelijä Rova Herzog, hänellä oli kiireellistä, kiireellisiä menoja Unkarissa, niin hän pyysi minua esiintymään hänen nimissään ja esittämään muutaman kysymyksen paikalla oleville virastoille ja kun itsenikin täytyy lähteä salista aika pian, niin en tiedä, onko näitä, jo kysy- kysymy- näitä kysymyksiä jo käsitelty. Kaksi huomiota kuitenkin alkuun tilintarkastustuomioistuimen suuntaan ja sen työtä koskien. Ensimmäinen näkökohta on se, että mehän olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen puheenjohtajan Calderan kanssa. Hän on kirjoittanut joulukuussa, että hänen huomioidensa mukaan EUn virastoissa on suuri englanniksi lukee risk awareness, mikä se nyt olisi saksaksi, siis riskitietoisuus on lisääntynyt. Haluaisin tilintarkastustuomioistuimen edustajilta kysyä, että mikä on hänen vaikutelmansa, että miten tilintarkastustuomioistuimen mukaan nämä budjettiriskit virastoissa ovat kehittyneet. Nyt kun Rova Makovei kysyi näistä viitearvoselvityksistä, haluaisin sitä painottaa. Tietysti on hyvät perusteet tehdä työtä näiden selvitysten perusteella, mutta kun ajatellaan jatkotyötä, niin se on hyvin tärkeä siinä. Ja kollega haluaisin tukea siinä mielessä, että haluaisin vielä selkeästi ilmaista, että miten tärkeää meille on, että saisimme hyvin nopeasti nämä selvitykset. Siis nämä niin kuin Rova Makovei sanoi, niin jos saataisiin luonnoskin, niin se ei olisi ainakaan minua auttanut se luonnos vielä, mutta jos äh, kysyisin tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimelta, että miksi selvitysten tekemiseen tarvitaan niin pitkä aika. Ja miksi äh, tusina luonnosta on tarpeen ennen kuin saadaan se lopullinen. Lentoturvallisuusvirastossa oli yksilöity puutteita rekrytoinnissa ja avoimuudessa. Haluaisin kysyä Rova Herzogilta, tai Rova Herzogin nimissä kysyä, että mitä reaktioita tähän mennessä on ollut tilintarkastustuomioistuimen äh, huomioihin? Sama kysymys Asalle julkisissa hankinnoissa. Luen sen englanniksi kun valmistaututaan julkisiin hankintoihin ja niihin liittyviin sertifikaatteihin. Mikä, mihin toimiin on tässä ryhmätty? Ja kolmas kysymys meriturvallisuusvirastolle. Tässä kysymykseni liittyy tähän laki- ja rahoitusasioiden yksikköön. Kysymyksemme, mitkä ovat tulokset? uudessa tehokkuusohjelmassa, kun yritetään hallintomenetelmiä tässä yksinkertaistaa. Kiitos, herra Geier. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten nyt voimme kuulla vastauksia näihin kysymyksiimme. Ehkäpä herra Kudu voisi saada ensimmäisen puheenvuoron. Voitte vastata, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensin vastaus tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli, näist, eli nämä hankinnat. Annan talousjohtajamme vastata tähän. Bitteschön. Il marche. Il marche. Yes, uh, uh, related to the... Niin siis näistä hankinnoista ja hankintaprosessista virastossa tilintarkastustuomioistuimen huomioiden perusteella, tai niistä käy ilmi, että me hyvin tarkkaan seuraamme, kuinka hankintaprosessi etenee ja seuraamme niitä sääntöjä, joita varainhoitoasetuksissa ja varainhoitosäännöksissä on. Raportoimme myös hankinnoista neljännesvuosittain johtoryhmälle, joten täysi avoimuus tästä asiasta siihen suuntaan vallitsee. No sitten näistä kahdesta hankintaprosessista meillä oli yksi prosessi, joka liittyi siivouspalveluihin. Se oli sopimus, jota halusimme jatkaa neljällä vuodella. Se on noin miljoonan euron arvoinen ja 200 000 euroa vuodessa menee siivouspalveluihin tässä virastossa, eli tätä sopimusta haluttiin jatkaa. Tilintarkastustuomioistuin huomautti tämän hinnan laskennasta. Siellä oli erilaisia hintaelementtejä. Siellä oli eroteltu peruspalvelut, jotka me halusimme, ja sitten tällaiset lisäpalvelut. Ja meistä peruspalvelut edustivat 75 prosenttia tuosta työpanoksesta ja 25 prosenttia meni sitten muihin palveluihin, kuten vaikkapa kahvin valmistukseen ja, ja muihin asioihin. Ja tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että meillä olisi pitänyt olla erilaisia prosentteja, joista sitten laskettiin nämä lopulliset. Tämä on hiukan tekninen asia loppujen lopuksi me otamme kuitenkin tämän huomio- huomautuksen huomioon ja otamme sen huomioon tulevissa kilpailutuksissa. Virasto, viraston puolesta kuitenkin tämä prosessi oli myönteinen. Säästimme loppujen lopuksi ensimmäisen vuoden aikana 30 000 euroa, kun tämä uusi sopimus oli saatu voimaan. Eli pystyimme tässä asiassa säästämään. Toinen kilpailutus koski sitten teknistä sopimusta, ilmailualalla. Tässä tilintarkastustuomioistuin huomautti yhdestä kustannuselementistä noin kymmenen joukossa. Se ei ollut hakijan täyttämä ja täydentämä. Tulevaisuudessa täytyy varmistaa tietenkin, että näin on, mutta tässä tapauksessa se ei vaikuttanut menettelyn tulokseen, koska hakijoita oli vain kaksi ja toinen ei itse asiassa ollut hakukelpoinen. Eli tästä päätöksestä ei sen kummemmin tarvinnut keskustella tai sitä miettiä, koska oli selvää, että kenelle tämä asia, kenen hyväksi se päätettiin. En ce qui concerne la partie euh, recrutement. No sitten rekrytointiasiasta seuraavaksi ja rekrytoinnin avoimuudesta sanoisin, että minusta meidän rekrytointiprosessimme on erityisen läpinäkyvä ja avoin. Vapaat paikat julkaistaan ja julkaistaan vieläpä hyvin laajasti. Me hyödynnämme joissain tapauksissa myös ulkoista hakijoiden arviointiinstanssia täällä Brysselissä. Kaikista hakijoista otetaan yksityiskohtaiset tiedot. Tilintarkastustuomioistuin huomautti vuonna 2010 meitä siitä, että emme ole julkaisseet tietoja siitä kynnyksestä, joka näiden hakijoiden väliin jää. Reservilistalle päästäkseen hakijoilla täytyy olla 80 prosenttia näistä pisteistä. Me olemme suhteellisen kriittisiä. Joskus tuntuu, että hakijoita on aivan valtava määrä. Ja jos meillä olisi tällainen kiinteä kynnys, jota ei koskaan muutettaisi, niin silloin saisimme aivan järjettömän määrän hakijoita johonkin paikkaan ja sitten emme ketään toiseen. Eli siksi se on tällainen liikkuva kynnys. Me haluamme pystyä säätelemään sitä hakijoiden määrää, jonka sitten loppujen lopuksi haastattelemme. Tarkastuksista seuraavaksi tarkastuksia tehdään jäsenvaltioissa komission nimistä, nimissä niitä suunnitellaan ja niistä keskustellaan komissiossa ja ne ovat osa viraston työohjelmaa ja viraston hallintoneuvosto niistä päättää. Raportit, raporttien julkaisusta sanoisin sen, että ne raportit ovat komission omaisuutta ja komissio silloin päättää, julkaistaanko ne vai ei ja julkaistaanko ne sitten nimenomaan, kun koko prosessi on päättynyt. Ne voidaan julkaista vuotuisina tilastotietoina kertomalla, mitä tarkastuksia edellisenä vuonna on tehty maakohtaisesti eri alueilla. Tähän mennessä emme ole saaneet minkälaisia erityisiä pyyntöjä koskien näiden tarkastusten niiden tietojen julkaisemista. Meiltä meiltä on pyydetty erään tarkastuksen tietojen julkaisemista, mutta tarkastus ei ollut päättynyt. Emme voineet näitä tietoja antaa, mutta muutoin olemme avoimia tähän suuntaan kyllä toimimaan. Eturistiriita on erittäin kiistanalainen aihe meidän virastossamme ja siihen suhtaudutaan hyvin, hyvin suurella varovaisuudella. Kuten esittelijä Makovei sanoi, olen tehnyt kirjeen tästä asiasta aivan hiljattain. Meillä on sertifiointiasiantuntijoita. Heitä ei kuitenkaan ole mitenkään rajaton määrä. Näitä asiantuntijoita on itse asiassa hyvin vähän tällä alalla. Tällä hetkellä asiantuntijoiden saanti on hiukan heikkoa. Meillä on hyvää asiantuntemusta jäsenvaltioissa – kansallisella tasolla, mutta he toimivat kansallisissa elimissä eikä heitä, eikä heitä saada rekrytoitua tähän tehtävään. Me, mitä me tässä sitten teemme? Me olemme aloittaneet sertifiointiprosessin, joka on erittäin tiukka ja se arvioidaan äh, kansainvälisen ilmailujärjestön puolesta ja ilmailuliiton puolesta, eikä mitään päätöstä tehdä niin, että päätöksentekijänä on vain yksi henkilö. Kaikki päätökset tehdään paneeleissa ja työryhmissä, joissa on viraston johtoa. Minusta tämä päätöksentekotapa tällä tavalla ryhmissä on riittävä sen suhteen, että sillä pystytään välttämään kaikki epäilyt eturistiriidoista. Kiitos. Kiitokset, herra Kudu vastauksistanne näihin kysymyksiin. Ja nyt rouva Tomassini pyytäisin teiltä myös lyhyitä vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä rouva Tomassino. Eh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitän kysymyksistänne. Tietenkin kun sanoin, että olemme oikeilla raiteilla. En suinkaan pyrkinyt väittämään, että olemme päässeet tavoitteeseemme. Ei, kyllä meillä on tässä paljon vielä opittavaa ja meillä on hyvin paljon halua oppia ja parantaa toimintaamme. Mitä tulee näihin neuvotteluprosesseihin, me johtokunnallemme vuosikertomuksen kautta raportoimme. Tässä on erityinen liite, jossa annetaan nämä tietoja, eli Tämä on hyvin avointa. Sitten julkiset hankinnat. Tämä on osa keskusteluamme juuri johtokunnan kanssa tästä työohjelmamme kehittelystä. Johtokuntamme saa tietoja hankinta tulevista hankinnoista tulevaan vuoteen ja sitten lopullinen työohjelma, jonka se hyväksyy marraskuussa. Siinä on erityinen liite, jossa luetteloimme kaikki Ähm, tulevat hankinnat toiminta-aloittain sekä myös aikataulun ja niiden arvioitu, arvioidun budjetin. hän on pyydetty sitten. Maksujen toteutuminen. tähän hän mm, sisäinen tilintarkastusyksikkömme puuttui. Katsoimme tätä ja erityisessä liitteessä vuosikertomuksessamme tästä tiedotamme ja meillä on sisäiset kuukausittaiset monitorointivälineet niin, että johtokuntamme tietää, onko viivästyksiä maksuissa ja että tarvitaanko niiden suhteen jotain toimia. Sitten kirjanpitäjä, niin tästähän myös sisäinen tilintarkastajamme puhui tässä ongelmana pidettiin sitä, että hän oli edelleen äh, väliaikaisesti nimitettynä, mutta nyt hänet on nimitetty pysyvästi virkaansa. Ja erityinen päätös on johtokunnassa hyväksytty, eli sillä on oma roolinsa niin äh, kirjanpitäjän kuin myös ajatellen tällaista vetomustahoa niin sen suhteen. Sitten tämä Gantt-järjestelmä. Tiedämme, että tähän on muun muassa vastuuvapaus mietinnössä viitattu. Ja sisäisissä viraston menettelytavoissa tätä olemme jo katsoneet. Sitten Rova Ivanovan hyvin konkreettinen kysymys tehokkuudestamme, mitä tulee ympäristön säästämiseen. Tämä on tietenkin suuri, äh, suuri budjettikohta, äh, saastumisen estäminen ja keskipitkällä aikavälillä näin on tehty ja komissio on todennut, että ennaltaehkäisevä toiminta sekä reaktiivinen toiminta molempia tarvitaan, koska näin voidaan varmistaa palvelu, joka antaa lisäarvoa Euroopan tasolla. esimerkki esimerkiksi satelliittikuvat, eh, joiden kautta voidaan valvoa öljy, vuotoja, öljysaastumista, niin olemme nyt saaneet tämän palvelun eh, neuvoteltua eh, halvemmaksi kuin aiemmin. Meillä on uusi sopimus. Eli tämä on halvempaa jäsenvaltioille kuin että jos ne joutuisivat tekemään kahdenvälisiä sopimuksia satelliittikuvien tarjoajien kanssa. Ja meillä on nyt todella tämä Euroopan laajuinen palvelu, 1,30 tämä laski 0,71. Ja mitä tulee aluksiin, meillä on palvelu, joka rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta, ja näin jäsenvaltiot saavat käyttöönsä lisäkapasiteettia siinä tapauksessa, että suuria onnettomuuksia tapahtuu, niin kuin nyt tämä Costa Concordian haveri. Kansallisilla viranomaisilla ei olisi ollut käytössään näin suurta pelastuskapasiteettia ja näitä aluksia, mutta nyt sillä on Euroopan unionin rahoituksen avulla. Ja mitä tulee omien järjestelmiimme, me käytämme ABAC-järjestelmää virastossa ja sen kautta pyrimme analysoimaan tyypillisiä puutteita. Ja todella me luonnollisesti olemme käyttäneet hyödyksemme myös sisäisen tilintarkastuksen huomioita keskittääksemme eh, eh, virkamatkoja. Olemme myös niiden korvausten suhteen entistä ammattimaisempia. Eli kyllä meillä on paljon tässä ollut opittavaa ja olemme myös pyrkineet ottamaan opiksemme. Kiitos thank you very much, uh, Mrs. Uh, Kiitokset rouva Tomassini. Tällä oli vielä tilintarkastustuomioistuimelle yksi kysymys. Voisinko pyytää herra Galea hyvin lyhyesti reagoimaan, koska aika alkaa olla lopussa. Chairman, first of all. Kiitos kaikkea. Haluaisin kiittää rouva Makoveita kommenteista ja huomioista. Täytyy painottaa, että tilintarkastustuomioistuin arvostaa hänen aktiivista osallistumistaan ja pyrkimystään varmistaa asianmukainen valvonta budjetin toteuttamiselle virastoissa. Tilintarkastustuomioistuin haluaa vakuuttaa, että jatkamme sitä, että teemme parhaamme, jotta voimme tehokkaasti tukea tämän valiokunnan työtä. Haluaisin myös kiittää meriturvallisuus- ja lentoturvallisuusvirastojen henkilökuntaa ja minut on kutsuttu edustamaan tilintarkastustuomioistuinta herra Ocean, Ocean puolesta, joka on virastoja käsittelevä jäsen. Hän halusi, että välitän pahoittelunsa siitä, ettei voinut olla täällä tänään, mutta hän on henkilökohtaisesti paikalla seuraavassa kokouksessa, kun keskustelette seuraavan kerran virastoista ja siihen liittyvästä mietinnöstä. No, vastatakseni kysymyksiin, jotka esitti Rova Makovei ja myöskin herra Jens Geier, on tärkeää todeta, että tilintarkastustuomioistuin on julkaissut erityisiä kertomuksia kustakin 32 virastosta. Ja näissä kertomuksissa on annettu lausunto virastojen tilien säännönmukaisesta laillisuudesta ja luotettavuudesta ja niiden taustalla olevista transaktioista. Olemme myöskin olemme myöskin lisänneet, sisällyttäneet sinne lisäkommentteja. Useimmissa kertomuksissa, ei kuitenkaan kaikissa, nämä kommentit etupäässä koskevat budjetti- ja rahoitushallintoa. Yleisimmät huomiot liittyivät esimerkiksi siihen, että oli suuri taso siirrettyjä määrärahoja vuonna 2011. En tiedä, ymmärsikö Rova Makavei tällaiset määrärahat, kun hän viittasi siirtoihin. Koska jos viitataan määrärahoja, jotka on siirretty 2011 vuodelle, niin tilintarkastustuomioistuin on huomioinut, että tällaisia määrärahoja, niitä oli suuri määrä yhdeksässä virastossa. Ja tieto on näissä erikoisraporteissa olemme kommentoineet myös heikkouksia virastojen sisäisellä tarkastusjärjestelmissä myöskin hankintajärjestelmien puuttuva avoimuus, ei ole noudatettu rahoitusasetuksen hankintasäännöksiä. Sitten tärkeä näkökohta, joka otettiin esille tulevasta asiakirjasta, jonka nimi tähän asti on ollut e- eu virastojen viitearvojärjestelmä. Siis nyt kun viitataan tämän asiakirjan 17 versioon, niin siinä täytyy olla joku väärinkäsitys. Todennäköisesti tämä, mihin viitattiin, oli 1,7. Se on saatettu lukea 17 versioksi, ehkäpä 7 olisi ollut oikein, mutta tästä ehkä voimme saada selvennyksen myös puheenjohtaja, täytyy sanoa, että olen samaa mieltä sekä Rova Makovein että myöskin herra Gajerin huolenaiheista siitä, että miten tilintarkastustuomioistuin on tehnyt työtä tämän, tästä, tämän asiakirjan kanssa. Ja olemme sitoutuneita siihen, että esitämme valiokunnalle asiakirjan, joka sisältää sen tiedon, jota on tähän mennessä saatu. Pointti on siinä, että olemme aloittaneet sen, että yritämme alkaa tällaisen viitearvo toiminnan virastojen osalta, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että operatiivinen tehokkuus, hallinnointikustannukset, niitä on vertailtu tietokantapohjalta, eikä ole vielä saatu tätä tarvittavaa tietoa kerättyä, jotta voidaan julkaista kertomus kustannusviitearvoista. Säännöt ja menetelmät eivät anna mahdollisuutta siihen, että tilintarkastustuomioistuin antaisi luonnoksia. Säännöksemme määrävät, että noudatamme omia toimeenpanosäännöksiämme ja joitakin muita säännöksiä, jotka itse ovat perustamissopimuksessa ja sen vuoksi heti kun asiakirja saadaan valmiiksi, siitähän ovat keskustelut käynnissä, Ja puheenjohtaja on asettanut toisen vuosineljäksen ajankohdaksi, jolloin tämä asiakirja voitaisiin julkaista. Tilintarkastustuomioistuin tietää sen, että yritämme antaa niin paljon tietoa kuin mahdollista. Mutta valiokunnan täytyy myöskin arvostaa sitä, että tietoa voi antaa vain silloin, kun olemme oikeutettuja sen julkaisemaan ja silloin, kun voimme tarjota sen tiedon sen työn perustalta, jota teemme ulkoisena tilintarkastajana. Suurin osa tiedosta, jota valiokunta ehkä tarvitsee, on paremmin saatavilla virastoilta itseltään, mieluummin kuin tilintarkastustuomioistuimelta ulkoisena tarkastajana. Ja sitten viitaten lopuksi herra Gajarin tieto, tiedonsaantipyyntöön haluaisin viitata puheenjohtajan kirjeeseen 18. marraskuuta, jossa olemme todenneet, jossa hän painottaa, että tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille yleisellä tasolla parantumista virastojen toiminnassa. Tähän kuuluu esimerkiksi lääkevirasto, poliisikorkeakoulu, työ- ja elinolojen parantamista koskeva virasto. Nämä ovat parannuksia, jotka eivät johdu pelkästään siitä, että on raportoitu tilintarkastustuomioistuimille, vaan koska uskomme, että myöskin tämän talousarviovalvontavaliokunnan valppaus on nostanut tasoa riskitietoisuudesta korkeammalle tasolle EU-virastojen keskuudessa, se tietysti vaikuttaa positiivisesti niiden suoriutumiseen. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Kiitokset, herra Galea. Meillä on äh, seuraava esityslistan kohtaa varten oikeastaan vain 20 minuuttia käytettävissämme. Muistuttaisin, että 29. helmikuuta tästä mietinnöstä keskustellaan ja määräaikatarkistusta jättämiselle on 5. maaliskuuta kello 12. Ja meillä on todella tilaisuus keskustella tästä asiasta sitten vielä jatkossa. Nyt Jaha, anteeksi, täällä on vielä herra Stassilta puheenvuoro. Polias. Puheenjohtaja, suottehan anteeksi, en ensimmäisellä kyselykierroksella ollut paikalla. Minulla on tällä hetkellä kolme valiokuntakokousta päällekkäin. En voi olla joka paikassa koko aikaa. Tosiaan täällä on nyt tunti keskusteltu näistä erillisvirastoista. Kysyisin esittelijältä, mitä tulee viime vuoden hyväksyttyyn ehdotukseemme. Silloinhan totesimme, että henkilöstö, henkilöstöllä on joskus, voi olla eturistiriitoja, ajattelen EFSAa esimerkiksi. Siinähän joskus elintarvike turvallisuusviraston henkilöstö siirtyykin elintarviketeollisuuden palvelukseen. Sama on tapahtunut lääketurvallisuusviraston puitteissa, kun siirrytään virastosta teollisuuden palvelukseen suoraan ja näinhän he voivat sitten tehdä vastapalveluksia edestakaisin esimerkiksi hakiessaan uusille lääkkeille lupaa lääketurvallisuusvirastolta. Ei, eivätkä nämä ole mitään yksittäistapauksia. Minun mielestäni vastuuvapautta myöntäessämme meidän täytyisi näitä eturistiriita-asioita katsoa hyvin tarkasti. Eturistiriita niiden henkilöiden suht- välillä, jotka työskentelevät virastossa ja teollisuuden palveluksessa. Halusin kiinnittää vielä esittelijän huomion tähän asiaan niin, että hän todella ei jätä tätä asiaa tarkastelematta ja itse voimme tietenkin sitten vielä tehdä tarkistuksia myöhemmässä vaiheessa. Kiitos. Ja Dank, Kiitos, kyllä tämä oli tärkeä asia vielä muistaa. Sitten Rova Makovei esittelemme lopuksi, joka hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska aikaa ei ole paljon. Kyllä, tietenkin tämä on yksi hyvin tärkeä asia tässä mietinnössä, niin tulen siihen keskittymään juuri eturistiriidat, koska sehän vaikuttaa myös siihen, mihin näitä rahoja käytetään ja kaikkeen muuhunkin. Aion myös käydä joissain virastoissa vierailulla erityisesti, ottaa vierailullani tämän eturistiriitakysymyksen huomioon. Kysyin itse asiassa juuri lentoturvallisuusvirastolta tästä asiasta, koska teollisuuden entiset teollisuuden työntekijät edustajat tulevat viraston työhön ja johtaja vastasi tähän. Ja sitten nämä samat viraston työntekijät antavat lupia sellaisille lentokoneille, joita heidän entisen työnantajansa on valmistanut. Ja tosiaan kun ajatellaan näitä teollisuuden edustajia, jotka tulevat viraston työhön, niin kyllähän tässä eturistiriitaa voi tosiaankin olla. Haluaisin tähän asiaan todella selvän vastauksen, jos mahdollista, vielä virastolta. No, ryhmätyötähän me täällä teemme. Haluan vielä kiittää molempien erillisvirastojen edustajia siitä, että he tulivat vieraaksemme tänään. Ja ehkäpä tämän viikon lopussa voisimme saada teiltä vielä kirjallisen esityksen siitä, mitä täällä tänään sanoitte. Eli että voisitte vielä kirjallisesti toimittaa meille sen, mitä sanoitte täällä tänään suullisesti. Siis ne perustelut, joita esititte ja myös numerotiedot, joita esititte. Sitten vielä lopuksi tilintarkastus tuomioistuimelle sananen. Sanoisin, että valiovertailumietintö, joka liittyy eri aiheisiin, rakenteellisiin aiheisiin liittyen ähm, juuri näihin virastoihin. Esimerkiksi kysymykset äh, sen äh, tilintarkastustuomioistuin lupasi meille ensin äh, lokakuussa, sitten joulukuussa ja sitten hän, kyllä hän todella sanoi, että kyseessä on nyt jo 17 luonnos. Emme me ole mitään lapsia, jotka tässä nyt leikkivät ja mm, nyt on jo tammikuun puolivälikin ohitse ja minä vaadin tätä raporttia, minä vaadin tätä kertomusta tilintarkastustuomioistuimelta, se on meille luvattu. Ja otan kyllä tämän huomioon, kun keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen vastuuvapaudesta. Kiitos. Kiitos, rova esittelijä. Hyvä ehdotus. Tämä, että pyysitte vastauksia kysymyksimme vielä kirjallisena näin tehdään. Näin esityslistan kohta 10 on nyt käsitelty. Kiitämme virastojen edustajia. Sydämelliset kiitokset. Ja nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, nimittäin kohtaan 11. Yhteisyritysten vastuuvapaus 2010. Sama esittelijä jatkaa, kollegamme Rova Makovei. Alustuspuheenvuoron kuulemme tilintarkastustuomioistuimen edustajalta toivotan tervetulleeksi myös innovatiiviset lääkkeet aloitetta koskevan yhteisyrityksen edustajat sekä ITERin ja fuusioenergian hankkeen edustajat. Ensimmäisenä puheenvuoron saatiin tarkastustuomioistuimen jäsen herra Vladislav Balko. Olkaa hyvä. I wish to you good afternoon, Mr. Chairman. Hyvää päivää, puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Niin, tänään kyseessä on siis tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset eurooppalaisista yhteisyrityksistä. Minä olen ollut tässä tarkastuksessa jäsenenä, tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä edustajana mukana – ja olemme tarkastaneet kuusi yhteisyritystä. Kollegani Xabos Fasakas vastaa Cesar-yhteisyrityksen tarkastuksesta. Sehän on liikkuvuuden pääosaston alainen yhteisyritys. Nyt halusimme kuitenkin keskittyä tähän innovatiiviset lääkkeet aloitteeseen, sitä koskevaan yhteisyritykseen ja sitten myös ITERia ja fuusioenergian kehittämistä koskevaan yhteisyritykseen. SEUT-sopimuksen artikla 287 antaa tilintarkastustuomioistuimelle mandaatin tehdä tarkastuksia yhteisyrityksiin, tarkastaa näiden transaktioiden lain ja säännönmukaisuus ja näistä asioista puhun teille näistä, näissä yhteisyrityksissä tänään. Ja saamme myös tuottaa kannanottoja yhteisyritysten varainhoitosäännöksistä ja muista taloushallinnon seikoista. Tähän mennessä tuomioistuin on antanut kannanotot 4 kautta 2008, tästä energia- ja ITER-yhteisyrityksestä 2 kautta 2010, CESAR-yhteisyrityksestä ja 2 kautta 2011 Clean Sky-yhteisyrityksestä. Olemme myös suorittaneet suoritustarkastuksia, niistä kerrotaan erityiskertomuksissa, mutta itse asiassa yhtään tällaista ei ole tehty vielä näille yhteisyrityksille – vuosikertomuksissa tilintarkastustuomioistuin aloitti aivan uuden sukupolven yhteisyritysten tarkastamisen. Huhtikuussa 2008 siihen aikaan näitä yhteisyrityksiä oli vain kaksi, tämä energiayhteisyritys ja Cesar, joista se julkaisi erilliset vuosikertomukset. 2009 tuli kolme uutta yhteisyritystä, IMI, Clean Sky ja Artemis, ja 2010 kaksi lisää – FCH ja ENIAC yhteisyritykset. Ja näistä on raportit ja kertomukset tuotettu. Pääasiallinen sisäsyntyinen riski näiden, näitä yhteisyrityksiä tarkastattaessa on siinä, että ne ovat hyvin teknologisesti monimutkaisia ja sama, samoin myös rahoitus on monimutkaisella pohjalla ja siellä on hyvin arvokkaitakin transaktioita, joita suoritetaan – tilintarkastustuomioistuin antoi huomautuksia sisältämättömät lausunnot IMIN, IMI-yhteisyrityksen energia- ja ITER-yhteisyrityksen ja kaikkien muiden yhteisyritysten osalta paitsi Eniakin osalta, jossa annoimme huomautuksia sisältävän lausunnon. Kuitenkin meillä oli hyvin tärkeitä kommentteja liittyen budjettien toteuttamiseen ja varainhallintoon lähes kaikissa yhteisyrityksissä niiden yleisissä osissa, erityisesti IMissä ja energiayhteisyrityksessä. Siellä budjettia oli pantu toimeen hyvin alhaisella tasolla. Myös sisäiset valvontajärjestelmät olivat hiukan puutteellisia – tästä budjettien toteuttamisesta, jonka juuri mainitsin. IMI-yhteisyritystä tutkittiin vuoden 2010 budjetti hyväksyttiin itse asiassa hyvin myöhäisessä vaiheessa ja se johti sitten myös viivästyksiin ehdotuksien pyyntikierroksella. Mainitsimme myös maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen alhaiset käyttötasot, jotka olivat 6 prosenttia ja 35 prosenttia. Ja 98 miljoonaa euroa niitä itse asiassa jouduttiin siirtämään vuodelle 2011. Ja peruttuja maksumäärärahoja oli 64 miljoonaa euroa. IMI-yhteisyrityksessä on kuitenkin tapahtunut myös edistystä. Esimerkiksi 14. joulukuuta 2010 johtokunta tai hallintoneuvosto hyväksyi tällaisen ex post-strategian, jolla arvioidaan lain ja säännön mukaisuutta näissä transaktioissa. Ja tilintarkastustuomioistuin tutkii näiden sisäisten tarkastusten tuloksia nyt tutkittaessa varainhoitovuotta 2011. Tilintarkastustuomioistuin esitti myös huomioita koskien isäntävaltion kanssa tehtyjä sopimuksia IMIN ja energiayhteisyrityksen osalta. IMIN kohdalta tilintarkastustuomioistuin huomauttaa, että sopimusta ei ollut tehty ja energiayhteisyrityksen kohdalla nämä pysyvät toimitilat eivät vielä olleet yhteisyrityksen käytössä, vaikka sopimuksessa val- isäntävaltion kanssa näin oli ennakoitu. komission sisäisen tarkastajan rooli on hiukan epäselvä kaikissa näissä yhteisyrityksissä. Olen keskustellut tästä kollegani herra Fasakasin kanssa ja pääsin keskustelemaan tästä myös komission sisäisen tarkastuksen pääjohtajan Brian Grain kanssa syyskuussa viime vuonna. Tilintarkastustuomioistuin otti tässä yhteydessä erityisesti esiin artiklan 71 2 varainhoitoasetuksesta 2343 kautta 2002. Sen mukaan komission sisäinen tarkastaja käyttää samoja valtuuksia Euroopan unionin toimielimiin kuin myös näihin yhteisyrityksiin ja komission pääosastoihin. Ja tämän täytyy heijastua yhteisyrityksen taloussäännöksissä – ja muissa säännöksissä. Olen iloinen siitä, että tilintarkastustuomioistuimen työn seurauksena tätä asiaa on päästy selventämään ja että kaikki yhteisyritykset hyväksyvät nyt sisäisen tarkastuksen roolin tässä suhteessa. Myönteisenä esimerkkinä ottaisin tässä esiin sen vastauksen, joka tuomioistuin sai energiayhteisyritykseltä liittyen niihin suosituksiin, joita tuomioistuin antoi. Meillä oli 50 havaintoa tähän energiayhteisyritykseen liittyen ja yhteisyritys on näistä hyväksynyt 48. Se on hyvin rakentava lähestymistapa ja esimerkki siitä, minkälaista vaikutusta meidän työllämme on. Tämän yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi nämä muutokset omiin taloussäännöksiinsä viime marraskuun kokouksessaan. Tästä fuusioenergiayhteisyrityksestä puhuttaessa korostaisin myös sitä, että ITERin rakentaminen kaipaa lisärahoitusta. Tätä tilintarkastustuomioistuin on jatkuvasti korostanut sen erityisvuosikertomuksissa, myös vuoden 2010 vuosikertomuksessa. Ja tyytyväisinä panimme merkille, että tästä asiasta saatiin aikaan kompromissi parlamentin ja neuvoston ja komission välillä viime joulukuussa. Tilintarkastustuomioistuin seuraa hyvin tarkasti tätä asiaa. Kuten olette jo kuulleet, yhteisyritykset ovat hyvin mielenkiintoinen ja jatkuvasti muuttuva aihe. Niillä on omat ongelmansa ja omat haasteensa, mutta samalla ne myös kehittyvät jatkuvasti ja tässä mielessä esimerkinomaisesti haluaisin kiinnittää huomiota kahteen mielenkiintoiseen seikkaan – jotka sisältyvät komission esitykseen Horisontti 2020 ohjelman toimeenpanoon. Se on tutkimuksen ja innovaation puiteohjelma vuosiksi 2014-2020 ja komissio esitteli sen marraskuun lopussa viime vuonna. Liitteessä yksi komissio ottaa esiin sen mahdollisuuden, että yhdistetään Artemis ja ENIAC yhteisyritykset yhdeksi aloitteeksi ja kohdan 1.7 kommenteissa taloussäännöksissä mainitaan mahdollisuus perustaa uusi yhteisyritys, jotta voidaan paremmin reagoida Horisontti 2020 ohjelmassa mainittuihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Puheenjohtaja, lopetan tähän. Haluaisin kiittää teitä jälleen kerran kutsusta ja mielenkiinnosta. Thank you. Ja, vielen Dank, Balko. Kiitokset, herra Balko. Nyt annan puheenvuoron innovatiiviset lääkkeet sekä ITER-hankkeiden edustajille. Pyytäisin, että käyttäisitte puheaikaa korkeintaan viisi minuuttia. Ensin äh, Ilmiin edustaja, olkaa hyvä member of the parliament, uh, ladies and gentlemen. I'm very pleased to have this opportunity to... Olen mielissäni tästä tilaisuudesta, että voin lyhyesti esitellä innovatiivisen aloitteen, joka aloitettiin visionaarisen päätöksen perusteella. Sillä pyritään antamaan puhtia sektorille, joka on kriittinen sekä yhteiskunnan että äh, teollisuusalan kannalta. Se koskee ihmisten terveyttä. Missiomme perustuu siihen näyttöön, että lääkeyritykset itsessään eivät pysty saamaan aikaan tarpeeksi innovatiivisia ja turvallisia lääkkeitä, joita niin monet potilaat odottavat. Jotta tilannetta voitaisiin muuttaa, innovatiivisten lääkkeiden aloite ryhtyy laaja-alaisiin projekteihin, jotka perustuvat kahteen periaatteeseen. Ensimmäinen on esikilpailullinen tutkimus. Tämä tarkoittaa sitä, että kullekin projektille Meillä on useita isoita lääkeyrityksiä, jotka yhdistävät voimansa, tekevät yhteistyötä, investoivat resursseihin yhdessä valikoitujen aiheiden puitteissa. Se on esikilpailullinen tavoite, ähm, tutkimus. Sitten avoin innovointi. Nämä monimutkaiset haasteet, joita meillä on edessämme, jotta olisi useita yrityksiä yhdessä, mutta se ei riitä. Niiden täytyy saada yhteistyötä kumppaneiden kanssa äh, teollisuuden alan ulkopuolella, yliopistomaailman kanssa, pk-yritysten kanssa, jotka ovat hyvin aktiivisia toimijoita hankkeissamme, potilasjärjestöt. On ollut niin, että liian pitkään potilaan ääni on ollut kuulematta lääkkeiden kehityksessä. Ja sitten tietysti sääntelyvirastot lopulta. Jotta tämä yhtymä toimisi tehokkaasti ja vaikuttavasti näissä hankkeissa, niin on olennaista, että olisi tällainen autonominen neutraali perusta toiminnalle monistakin syistä. Mukaan lukien se, että täytyy varmistaa, että asianmukaisella tavalla käytetään ja jaetaan tietoa. Ja tietysti, että voidaan varmistaa moitteeton julkisten varojen hoito tässä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa. Nyt ei ole aikaa, tai siis kaksi vuotta jo yhtymän toiminnan aloittamisen jälkeen on saatu aikaan merkittäviä tuloksia kitsofreniassa, esimerkiksi mielisairauksissa, diabeteksessä, keuhkosairauksissa ja tässä on hyvin mielenkiintoista, että hankkeet usein perustuvat potilaiden itsensä antamiin raportteihin lääkkeiden käyttämisestä ja myöskin lääketurvallisuudesta. Olemme luottavaisia, että lisää on tulossa tällaista. Lopuksi haluaisin kertoa teille, että perustuen näihin ensimmäisiin saavutuksiin aloite innovatiivisista lääkkeistä, siellä harkitaan tällä hetkellä ei pelkästään Euroopassa, mutta myös Euroopan ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa sitä pidetään mallina, jolla innovatiivisten lääkkeiden ja turvallisten hoitojen ja lääkkeiden kehittymistä voidaan äh, kiihdyttää. Ja tämähän tapahtuu tietysti loppujen lopuksi potilaiden hyväksi. Kiitokset herra Goldman ja nyt puheenvuoron äh, saa herra Brisk. Olkaa hyvä. So thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Puhun teille nyt aivan lyhyesti yhteen omaisesti hankkeemme edistymisestä. Hanke käynnistettiin äh, hyvin erityiseen äh, tarpeeseen. Kyseessä on äh, Ranskan kaderasissa rakennettava ITER-laite, joka on suuri askel fuusio- energian kehittämisessä. Sen kautta halutaan suurien magneettien käyttämisellä todetta ja osoittaa, että fuusioenergia on mahdollinen. Tämä on erittäin teknologinen, tekninen ja myös kallis hanke, jota on ajettu kansainvälisessä ympäristössä. Tässä on kuusi kumppania, Amerikka, Venäjä, Intia, Kiina, Japani ja Etelä-Korea. Eurooppa on suurimman äh, hankeosan isäntänä 45 prosenttia kokonaisuudestaan Euroopassa. Täällä on oltu kiinnostuneita ITER-hankkeesta. Äh, valiokunnan jäsenet äh, vierailivat Kadarasissa viime toukokuussa tutustumassa ITER-hankkeeseen ja näin ollen teillä on hankkeesta hyvin tietoa, samoin sen edistymisestä. Ehkäpä voisin käyttää muutaman minuutin aikaanne päivittääksenne tietonne ajantasaiseksi. Mitä tulee itse työhön? Viime toukokuusta paikan päällä edistys on ollut erittäin hyvää. Pääasialliset kaivaustyöt on nyt saatu päätökseen ja ensimmäiset kaksi rakennusta valmistuvat tässä kolmen neljän kuukauden kuluessa. Olemme käynnistäneet jo tarjouskilpailut liittyen uusiin rakennuksiin, joita tarvitaan. Kaiken kaikkiaan rakennuksia tarvitaan 30. Suurin rakennushanke on ollut hankintakilpailu käynnissä jo 12 kuukautta ja toivomme tämän vuoden mittaan saavamme sopimuksen allekirjoitettua. Mitä näihin rakennuksiin tulee? Monet laitteen komponenteista tarvitsevat tilaa ja tietyllä osin on edistytty ihan aikataulussa toisilla osin taas viivästymistä on tapahtunut. Tämä on tämän tyyppisissä hankkeissa ihan tavallista. Mitä tulee näihin Royal Field, Field prototyyppejä on valmistettu menestyksekkäästi tämän hankkeen osin liittyen, joten tässä edistytään ihan aikataulussa. Mitä tulee sitten työhön paikan päällä ja tehtäisiin Euroopassa, pyrimme parantamaan toimintaa FRIssä ja tätä neuvosto erityisesti oli meiltä pyytänyt budjettiamme lisätessään ehkäpä muutama sana tästä. Tämä voi olla ihan kiinnostavaa myös Euroopan parlamentin kuulla meitä pyydettiin äh, huolehtimaan siitä, että hankkeen kustannukset eivät 6,6 äh, miljardia euroa ylitä, joka on meille asetettu katto. Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä. Arvio tehtiin kaksi vuotta sitten ja tähän mennessä olemme onnistuneet äh, huolehtimaan siitä, että kun tietyt asiat ovat olleet arvioitua kalliimpia, niin olemme saaneet aikaan säästöä toisaalla. Eli tässä ollaan ihan budjetin puitteissa. En nyt voi sanoa mitään tulevaisuudesta, mutta viimeiset kaksi vuotta budjetti on ollut tasapainossa. Mitä tulee FRI-hankkeen suuriin haasteisiin, niin me pyrimme nimenomaan tällaiseen hankesuuntautuneisuuteen myös hallinnon kohdalla. Tämä työ on käynnistynyt vuosi sitten ja ensi kuussa nimitetään itse asiassa nämä projektipäälliköt. Tähän asti he ovat olleet virkaa tekeviä, mutta nyt olemme suorittaneet sisäisiä ja myös ulkopuolisten ehdokkaiden haastatteluja ja nämä nimitykset toteutuvat ensi kuussa. Mitä tulee seihimme olemme käyneet läpi äh, järjestelmämme äh, operationaaliset äh, ja ylipäätään sisäiset prosessit ja manuaalit ovat itse asiassa, käsikirjat odottavat vain minun hyväksyntääni liittyen näihin prosesseihimme. Ennen kaikkea mitä sitten tulee tähän pääasiaan, me olemme juuri saaneet äh, valmiiksi järjestelmän, joka on yhteen sopiva ITERin äh, päähankejärjestelmän kanssa ja kansainvälisten kumppaniemme järjestelmien kanssa. Eli ehkä tuossa suunnilleen puolen vuoden kuluttua kaikki rullaa. Ja lopuksi toteaisin, että mitä tulee riippumattomaan arvioon, parannuksia on saatu aikaan. Olemme aina pyrkineet saamaan oma sisäisen tilintarkastuksen järjestelmää. Se on nyt puolitoista vuotta ollut toiminnassa ja niin kuin tilintarkastustuomioistuin on todennut, me olemme myös saaneet käyttöön komission sisäisen tilintarkastusyksikön, joka tekee yhteisen tilintarkastuksen äh, oman yksikkömme kanssa. Samoin meillä on oma tilintarkastuskomiteamme, joka raportoi johtokunnalle ja neuvoston pyynnöstä vastikään on myös äh, palkattu konsulttiyhtiö Deloitte, joka arvioi äh, johtomme toiminnan. Joten nyt tämä kaiken kaikkiaan varmaan osoittaa, että olemme saaneet aikaan edistystä ja menossa ihan oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitos teille tästä raportistanne. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijämme Rova Makove. Olkaa hyvä. Thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymyksiä liittyen molempiin näihin yhteisyrityksiin. Olen kiitollinen, että pääsitte paikalle tänään. Haluaisin kollegoille sanoa, että yhteisyritysten yhteisbudjetti viime vuodelle oli, oli noin tuhat miljoonaa euroa. Se siis yhteensä näille seitsemälle yhteisyritykselle. Nyt sitten kysymyksiin. Tiedämme, että joillekin jäsenvaltioille tuottaa vaikeuksia hankkia rahoitusta markkinoilta ja joissakin tapauksissa korko on jopa 6 prosenttia tai sen yli. Näissä olosuhteissa tässä nykyisessä talouskriisissä meillä pitäisi olla tietynlaisia turvaverkkoja paikallaan. Miten pystytään sitten oikeuttamaan tällaiset yhteisyritykset ja erityisesti innovatiiviset länkkeet, yhteisyritys. Miten voidaan oikeuttaa se, että teillä on pankkitilillä yli 70 miljoonaa euroa? Toinen kysymys, joka tulee sitten tästä, minkälaista korkoa tälle rahasummalle saadaan innovatiiviset lääkkeet yhteisyrityksestä edelleen. Miten voitte selittää sen, että tuo maksu sitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen käyttöaste on niin alhainen, 6 prosenttia ja 30 prosenttia vuoden 2010 vuosikertomuksesta lääkeviraston suhteen nähtiin se, että että siellä oli jo tietoja myös teidän yhteisyrityksestänne. Sisältyykö teidän tarkastuksenne siis heidän tämän toisen viraston vuosikertomukseen? Ja jos sisältyy, niin minkälaista lisäarvoa siitä tulee? Sitten ITER ja fuusioenergia, yhteisyritys. Te aloititte itsenäiset toiminnat maaliskuussa 2008 ja viime vuoden alussakaan hallintajärjestelmät ja valvontajärjestelmät eivät vielä olleet paikallaan ja toimintakuntoisia. Miten paljon aikaa tähän oikein menee? Tällaisia kysymyksiä minulla oli, mutta jos tässä aika on nyt tiukalla, niin voin antaa kysymykset myös kirjallisesti ja te voitte toimittaa vastauksenne tämän viikonloppuun mennessä kirjallisesti. Kiitokset rouva esittelijä Makovei. Tartun tähän esittelijän ehdotukseen ja pyydän, että jos voisitte nyt suullisesti vastata ihan lyhyesti ja toimittaa meille sitten äh, kattavamman vastauksen kirjallisesti jälkikäteen. Kahdella kollegalla on täällä vielä kysymyksiä. Ensimmäisenä kollega Ryby. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olisi kaksi kysymystä yhteydestä. Siis on ollut pitkän aikavälin äh, rahoitussuunnittelu ja sehän oli myös kuudella kumppanilla EUn ulkopuolella. Ja tämä rahoitussuunnittelu, sitä tehdään ajankohtana, jolloin velkakriisi ei ollut niin dominantti vallitseva kuin nyt. Siitä on sitten tulleet nämä uudet vaatimukset, jossa neuvoston ja parlamentin välillä oli sopu, sopu ja sopimus. Miten arvioitte tai tilintarkastustuomioistuin arvioitsee nyt kulujen jakautumista EUn ja kuuden muun kumppanin välillä. Tämä sopu, joka nyt on saatu aikaan, niin onko se, se sen mukaan sitten sellainen kustannusten jako, joka tähän sopii vai onko tässä parantamisen varaa? Kiitoksia ja sitten Bart Stas. Kiitos, minä keskityn vain ITERiin, koska olin itse asiassa budjettivaliokunnan valtio- ja talousarvion valvontavaliokunnan matkalla mukana Karadashissa. Muutkin kollegat, jotka ovat nyt salissa, olivat mukana. Me hyväksyimme e, oman ehdotuksemme, jossa meillä oli kuitenkin joukkosuosituksia ja kysymyksiä. Ja ITERin edustajalta nyt tässä suullisessa vasta- esityksessä saimme vastauksia tiettyihin kysymyksiin ja kiitos siitä. Mutta haluaisin kuitenkin vielä kysyä näistä suosituksistamme, e, jotka teille toimittimme kirjallisesti. Ehkäpä voisitte ne vielä ottaa e, käteenne ja esittelijällemme vastata kirjallisesti siitä, miten olette toimineet näiden suositustemme suhteen, jotka viime vuoden toukokuun Karadashin vierailumme jälkeen teimme. Kiitos. Seuraavaksi Jens Kajer.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 kun mitä tulee säästöjä ITERistä, niin niitä vaaditaan takaisin. Saattaa olla, että ymmärsin se väärin, mutta haluaisin nyt varmistaa tämän tiedon keskustelussa kanssanne, kun Makovein mukaan näitä reservejä kuitenkin olisi Fusion for Energy-ohjelmasta. Miten nämä ITER-projektisäästöt nyt ovat? Voiko tässä käteisvarannoilla rakentaa tällaista reserviä vai meneekö niin, että jäsenvaltiot vaativat niitä sitten takaisin? Kiitos herra Kajer ja tosiaan nyt vielä sitä Rova Holmaier. Kiitos. Herra Brisko olisi varmaan oikein tyytyväinen, jos hänellä olisi jotain rahaa taskun pohjalla jotka hänellä vielä olisi käytettävissään, mutta minun käsittääkseni näin pitkällä ei kuitenkaan vielä olla. Minullakin olisi kysymys liittyen Karadas-matkaamme. Kyllähän siellä oli aika suuria ongelmia juuri kun kyseessä ovat erittäin monimutkaiset sopimukset näiden hankintahankkeiden suhteen. Eli nämä julkiset hankinnat ovat ITER-hankkeessa erittäin monimutkaisia. Onko mielestänne tämä nyt toteutettu ammattimaisemmin ja onko valvonta parantunut tai mikä on mielestänne tällä hetkellä tilanne? Kiitos. Tässä koko joukko kysymyksiä. Useimmat niistä liittyivät äh, Iterin herran Briscoe. Pyytäisin ehkä teitä nyt aivan lyhyesti vastaamaan korkeintaan viisi minuuttia ja kysymys, jonka täällä useat esittivät ja johon myös valiokunnan puheenjohtajana haluaisin puuttua, on se, että voisitteko todella yksi, yksityiskohtaiset vastaukset toimittaa meille kirjallisesti myöhemmin. Kiitos. Uh, thank you. So I'm, uh, Kiitos. Kyllä ihan mielelläni voin lähettää vastaukset myös kirjallisessa muodossa. Otan kuitenkin esiin tässä muutaman seikan. Jätän väliin tuon tilintarkastustuomioistuimelle osoitetun kommentin ITERistä ja vastaan näihin minulle osoitettuihin kommentteihin. Sisäiset tarkastusjärjestelmät ja niiden kehittäminen tässä asiassa – kun itse tulin tähän mukaan, olimme vastikään tehneet ensimmäisen tarkastuksen, tai se ensimmäinen tarkastus oli vastikään tehty ja siellä löytyi paljon puutteita. Ja minun aikanani näihin ongelmiin yritettiin sitten löytää ratkaisuja. Nyt uudet taloushallintasäännöt on otettu käyttöön ja sieltä on ongelmia poistunut Meillä on nyt ikään kuin toimintaan liittyvät ja taloushallintoon liittyvät tiimit erotettu hyvin selkeästi toisistaan. Tämä oli tarkastuksessa eräs ongelmista, että ne olivat liian tiiviisti yhdessä. Kesän jälkeen osastoille on tullut uusia päälliköitä ja osastot on saatu hyvin nopeasti toimintaan. Tarkastuksen aikaan esiintyi rahoitus- ja budjettiyksikössä sellainen ongelma, että siellä oli liian vähän työntekijöitä ja rekrytointi saatiin päätökseen nyt hiljattain. Meillä on nyt paikallaan rahoituksen vahvistajia, rahoituksen kanssa muutoin työskenteleviä ja tosiaan vahvat tiimit, joten paljon edistystä tässä asiassa on tapahtunut. Täällä kysyttiin reserveistä ja säästöistä. On ihan totta, mitä edustaja Holmeier tässä sanoi. Kun pyysimme budjettiimme korotusta, toivoimme hiukan lisää kuin enempää kuin 6,6 miljardia euroa olisimme halunneet sinne hiukan lisäystä, tällaisia varareservejä mutta nyt niitä ei siellä ole. Kun tästä eteenpäin menemme, niin yritämme niitä rakentaa tulevaisuuden varalle, kuten jo yhteenvedossani sanoin. Tähän mennessä on edetty niin, että säästöjä tehdään yhdessä kohtaa, mutta toisessa kohtaa sitten kulut taas nousevat ja kokonaisuudessaan tilanne on aika lailla neutraali. Eli ne säästöt, joita olemme tehneet, ovat ikään kuin kumoutuneet sitten nousseilla kuluilla toisilla alueilla. Tämä on kuitenkin eräs minun tärkeimmistä prioriteeteistani. Haluan löytää näitä säästökohteita, sillä jos näin emme pysty tekemään, niin se varmasti johtaa ongelmiin. Me voimme tietysti tehdä kaikenlaisia uhrauksia tämän työn laajuuden suhteen, mutta pitää ymmärtää se, että ITER-sopimus määrittelee meidän työtämme hyvin tiukasti jotkut asiat on kerta kaikkiaan pakko saada paikalleen. Sitten siellä on tällaisia enemmän harkinnanvaraisia elementtejä ja niissä ehkä voitaisiin sitten tehdä uhrauksia, jotta pysytään tuossa 6,6 miljardissa, joka meille määrättiin sopimusehdoista. Sanoisin, että on totta, että tämä tilanne elää jatkuvasti Faro aloitti toimintansa niin, että meillä oli sopimuspohjaiset säännöt, mutta sitten pian huomattiin, että se ei sopinut tähän meidän toimintaamme ja näitä urakointisääntöjä muutettiin pari vuotta sitten ja tilanne on siitä parantunut. Nämä säännöt estivät monia yrityksiä osallistumasta näihin tarjouskilpailuihin, vaikka tarkoituksena oli avata kenttää niin monelle yritykselle kuin vain mahdollista, jotta urakkoihin pääsisivät monet yritykset kiinni. Tässä suhteessa muutoksia on siis tehty ja tällä hetkellä tarkastelemme edelleen muutosten tekemistä erityisesti liittyen muutaman urakkaan, joissa ongelmia on ollut. Ne ovat nyt jo melkein urakan myöntämisvaiheessa. Tämä on siis meille tärkeä asia ja olemme valmiita sopeuttamaan omia sääntöjämme, jos markkinatilanne sitä edellyttää. Muitakin kysymyksiä esitettiin vuonna 2010. Budjetin toimeenpano ei ollut kovin häävillä tasolla. Silloin organisaatiomme oli vielä nuori ja ensimmäiset suuret urakat myönnettiin silloin. Suurten urak- urakoiden myöntäminen on aina hiukan hankalasti ennustettavissa ja riippuen sitten siitä, milloin se urakka toteutuu, niin se heijastuu tietenkin maksuihin ja on totta, että vuoden 2010 lopussa toimeenpanoaste ei ollut kovin hyvällä tasolla. Urakat ovat monesti pitkäkestoisia, viisi vuotta tai sen yli. Siksi myös maksutilanne on suhteellisen vakaa. Suurin osa maksuista tulee niistä ja siksi olen aika toiveikas tämän tilanteen kohenemisen suhteen. Parlamentin valtuuskunta kävi Kadarashissa vierailulla, mutta vastaan tästä esiin nousseisiin asioihin kirjallisesti. Kiitos. Kiitos vastauksistanne ja myös siitä, että voimme saada näitä sitten myös kirjallisesti. Sitten äh, vielä äh, toiset vastaukset. Mekin annamme tarvittavat yksityiskohdat kirjallisessa muodossa, mutta haluaisin vain äh, tarkentaa muutamia asioita. Lääkeviraston roolista haluan sanoa hyvin selvästi, että olemme täysin riippumattomia tästä virastosta. Valmistelemme omat raporttimme, jotka hyväksytään, kuten 2010 on hyväksytty ja 2011 tulee, on tulossa vuosikertomus. Lääkevirasto ei missään vaiheessa tee väliintuloa tässä vuosikertomuksissa. Taseesta esittelijän antama luku 2011 vuoden lopulle on oikea. 2011 vuoden lopussa tilanne on jo parantunut. Käteisvaroja on 15,4 miljoonaa. Tärkeää asia budjetin toimeenpanon myöhästymisestä. Se on myöskin oikein, se johtuu siitä, että 2010 oli ensimmäinen toimintavuotemme autonomisena elimenä, ja se liittyy siihen, että jotta voisi käyttää julkisia varoja, ensin täytyy varmistaa tämän yksityisen sektorin sitoutuminen. Ja täytyy saada aikaan proseduuri, jotta tämä voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla ja olemme sopeuttaneet prosessejamme vastaavalla tavalla ja olemme vakuuttuneita sitä, että tilanne on se, että tilanne parantuu ja itse asiassa on jo parantumassa. Eli sitten kun, annamme, kun näette nämä luvut, lähetämme teille, niin maksusitoumuksia ja maksuja niiden osalta toimeenpano on viime vuoden aikana dramaattisesti parantunut. Kiitokset herra Goldman haluaisin vielä antaa puheenvuoron esittelijällemme ennen kuin päätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Rauha Makove, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän innovatiiviset lääkkeet aloitteeseen, palaan tähän asiaan vielä, koska te sanoitte, että teette oman raporttinne, hyvä niin. Mutta toteaisin vielä, että jos ette ole tähän mennessä sitä tehnyt, niin lukekaa ihmeessä vuosikertomus myös lääkeviraston kohdalta. Ja sitten mielelläni nämä kaksi yhteisyritystä. Haluaisin, että toimittaisitte meille tiedot siitä, että kun viittasin näihin summiin, joita on säästynyt tai joita teillä on käytettävissänne, niin, niin minkälaiset nämä korkotulot ovat? Emme ehtineet näistä yksityiskohdista nyt keskustella, mutta en tiedä ehdimmekö tässä, että voisivatko he vielä näistä ää, koroista. Because... Siis meillä ei ole yhtään aikaa. Okay. Ei, kun ongelma on se, että meillä on toinen esityslistan kohta, josta täytyy keskustella. Ja sitten meillä on parlamentin pääsihteeri kello viideltä. Ei meillä ole aikaa. Siis olemmehan me vapaita sieluja, jos valiokunta niin haluaa, niin muutetaan esityslistaa, mutta me olemme kyllä tästä aikataulusta näin päättäneet. Saamme kirjalliset vastaukset. Jos kyse on vain yhdestä numerosta, niin herra Goldman, voitteko antaa sen numeron meille nyt? Onko se mahdollista, mutta parempi olisi, jos voisimme saada sen kirjallisena. Eikö se nyt olisi parempi saada kirjallisena? Kyllä. No niin, te nyökkäilette. Me saamme sen kirjallisesti. Hyvä. Kiitoksia herra Goldman, herra Prisco, kiitoksia vierailustanne. Herra Balkko, te halusitte vielä käyttää lyhyen minuutin puheenvuoron tässä lopuksi. Of course I would like to add to answer, uh, to... Haluaisin lisätä vastauksena herra Rybikille. Euroatom-rahoitus ITERin rakentamisessa minun näkökulmastani on parlamentin poliittisen arvion asia budjettivallan käyttäjänä. Lisärahoituksesta, joka hyväksyttiin viime joulukuussa, painotan, tämä on poliittinen sopimus. Tämä parlamentti saavutti sen neuvoston kanssa. Voin vain sanoa, että olen tyytyväinen, tai me olemme toimielimenä tyytyväisiä, että kun tämä lisäraha löydettiin, niin EU pystyy täyttämään sitoumuksensa, jotka se on tehnyt kansainvälisille kumppaneilleen, jotka on tehty kansainvälisessä ITER-sopimuksessa vuodelta 2007. Kuitenkin osakkeiden jako EUn ja muiden osallistujien, Kiina, Japani, Yhdysvallat, se asia on kansainvälisen sopimuksen asia. Kiitos myös sitä, että kunnioitettu teille myönnettyä puheaikaa. Tosiaan 29. helmikuuta jatkamme tätä keskustelua ja odotamme teidän kirjallisia vastauksianne. Kiitos esittelijälle. Näin tämä esityslistan kohta voidaan päättää ja aikaa säästääksemme siirrymme välittömästi esityslistan kohtaan 13. Esittelijä on Monika Holmeier ja Rasa eh, Budbergytte on tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen ja Roa budberg Olisimme kiitollisia, jos voisitte puhua lyhyesti. Olkaa hyvä. I am pleased to present our... Mielen... Siis esittelen tämän maataloudellisten merkintöjen järjestelmä, joka on osa YMPn laatupolitiikkaa. Elintarvikkeiden laadusta on tulossa yhä tarkemmin meille kaikille. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin päätti tehdä tarkastuksen tällä osa-alueella. Maantieteellisten merkintöjen järjestelmä, joka otettiin käyttöön 1992, on teollisia tekijänoikeuksien rekisteröintijärjestelmä. Sen tavoitteena on suojella nimikkeitä rekisteröidille tuotteille, joiden maine ja laatu liittyvät läheisesti niiden maantieteelliseen alkuperään. Järjestelmä antaa myöskin potentiaalisia taloudellisia mahdollisuuksia viljelijöille ja elintarviketuottajille ja auttaa pitämään väestöä maaseutualueella bruttoarvo vuosittain 964 rekisteröidylle nimikkeelle 2010 vuoden lopussa oli noin 15 miljardia euroa. Ja nämä tuotteet usein saavat ö, hintapreemioita. Ar- tarkastuksessa arviointiin, että hallinnoiko komissio tätä järjestelmää tavalla, joka on tehokas. Me, meidän miele- arvioimme sitä, että onko järjest- valvontajärjestelmä tarpeeksi kattava, jotta nimiä voidaan suo- suojella epäasianmukaisella tai luvattomalta käytöltä. Onko se houkutteleva tuottajille ja ovatko kuluttajat siitä tietoisia? Saadaksemme vastaukset vierailemme kahdeksassa jäsenvaltiossa. Kuusi niistä vastaa noin 85 prosenttia rekisteröityistä tuotteista ja kahdella niistä on hyvin vähäinen käyttöaste järjestelmässä. Teimme myös tutkimuksen, survey-tutkimuksen koskien kaikkia 27 jäsenvaltiota. Johtopäätöksenä oli se, että tarkastusta tarvitaan oikeussäännöksissä. Ei ole minimivaatimuksia tarkastuksilta voidaan varmistaa, että tuotteet todellakin noudattavat teknisiä määritelmiä ennen kuin ne asetetaan markkinoille. Rehu- ja elintarvikevalvonta-asetuksen säännöt ovat joko liian yleisiä tai eivät ole relevantteja tämän järjestelmän kannalta. Samaan tapaan tarkistukset, joita tehdään, jotta voidaan saada selville suojeltujen nimien väärinkäyttö, eivät ole selvät. Useimmat jäsenvaltiot eivät tee näitä tarkistuksia säännöllisesti. Tämä johtaa siihen, että on suuri vaara siihen, että tällaisia väärinkäytöksiä löydetään. Lisäksi komissio ei ole toteuttanut itse mitään tarkistuksia maantieteellisestä merkintöjen järjestelmästä. Sitten äh, järjestelmän houkuttavuus tuottajille. Puolet jäsenvaltioiden viranomaiset ovat sitä mieltä, että heidän maassaan houkut, tavoiteltavuus on äh, paljon alle tai alle sen potentiaalin. Rekisteröintiproseduuri on tästä vastuussa etupäässä sekä komission että jäsenvaltioiden tasolla. Kun ajatellaan kuluttajien tietoisuutta, niin riippumaton tutkimus osoitti hyvin vähäisen äh, tunnistettavuuden ja äh, tietoisuuden tason logosta EU-kansalaisten keskuudessa, mutta siltikin järjestelmä, tai vaikka järjestelmä on ollut voimassa 20 vuoden ajan. Tämä tutkimus siis toteutettiin vuonna 2008, siis ennen kuin lukon käytöstä tuli pakollista, niin silti ei ole viitteitä siitä, että tilanne olisi merkittävästi muuttunut sen jälkeen. Komissiolla ei ole selkeää strategiaa, jolla se voisi nostaa tietoisuutta järjestelmästä. Mitä voidaan tehdä tilanteen korjaamiseksi? oikeussäännökset järjestelmässä, niiden pitäisi asettaa minimivaatimukset tarkistuksille tuotteiden te- teknisistä määritelmistä, mukaan lukien se, että mitä täytyy kattaa näissä tarkistuksissa ja miten usein niitä pitäisi tehdä. Ja sillä pitäisi määritellä soveltamisala säännöllisille tarkistuksille, joilla pyritään saamaan selville suojeltujen nimikkeiden väärinkäyttö. Haluaisin voimakkaasti painottaa, että nämä suositukset eivät johtaisi siihen, että luodaan lisää valvontatasoja ja lisäbyrokratiaa. Tilintarkastustuomioistuin ei pyydä lisää valvontaa, vaan parempaa valvontaa. Komission pitäisi mukaan ottaa myöskin tarkistukset jäsenvaltioiden tar- tai liittää niihin säännölliset tarkastukset ja tyyntarkastukset jäsenvaltiossa. Komissio pitäisi myös kehittää strategia, jolla voidaan puuttua tietoisuuden puutteeseen järjestelmästä ja että voidaan saada aikaan tehokkaita keinoja tilanteen parantamiseksi tältä osin. Kiitoksia. Mrs. Kiitos teille, rouva Budbergytte. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme Monika Holmeier. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin esittää sydämelliset kiitokset rouva Budbergitelle erinomaisesta yhteistyöstä ja hänen valmiudestaan, niin hänen kuin hänen virkamiestensäkin valmiudesta todella toimittaa meille tiedot ja analyysit jotka he toteuttivat tilintarkastustuomioistuimen työn piirissä. He todella hyvin avoimesti jakoivat kaikki tiedot meidän kanssamme. Samoin haluan kiittää komissiota, jonka edustajat ovat olleet hyvin valmiita keskustelemaan tästä koko ongelmakentästä. Eli olemme kyllä hyvin paljon asiasta keskustelleet. Olen tilintarkastustuomioistuimen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että on ongelma, että näiden alkuperämerkintöjen, molempien alkuperämerkintöjen tunnettavuus on aika heikolla tasolla. Ja kyllä meidän täytyisi huolehtia siitä, että nämä molemmat alkuperämerkinnät tulisivat ihmisille tutuksi. Olen huomannut, että vaikka nämä nyt eivät tunnettuja olekaan, jos joku tuote ilmoitetaan tämän merkinnän piiriin, niin kyllä se, kyllä se siis kestää uskomattoman kauan, että tuotteelle tämän merkin saa. Muistan, että meillä joskus luvattiin, että tämä käsittelyaika pyritään ää, rajamaan 12 kuukauteen. Usein ihan paikallisellakin tasolla tämä kestää vuoden kaksi ja näin ollen siis alkuperämerkinnän myöntäminen saattaa kestää jopa kolme vuotta. Ja onhan se nyt näille yrityksille, jotka merkintää hakevat, äärimmäisen pitkä aika. Ää, niillä menee tähän rahaa ja tämä on hyvin monimutkaista. Siksi olisi kyllä tarpeen yksinkertaistaa tätä hakujärjestelmää. Kyse on mm, paitsi sisämarkkinoiden toiminnasta, myös siitä, että kun on tarjolla – erityinen, erityislaatuinen tuote, niin sitä olisi tätä kautta paljon helpompi markkinoida. Siksi mielestäni meidän tulisi kyllä jäsenvaltioiden kanssa selvittää, miten tämä valvonta toteutuu. Siis kyllä nämä mittatikut vaikuttavat hyvin erilaisilta ja samoin ää, äh, tarkastusten äh, yleisyys on hyvin erilaista eri jäsenvaltioiden välillä. Kyllä tämän äh, valvonnan pitäisi olla toki toimivaa, mutta myös jotenkin järkevällä tasolla. Ja päinvastoin meidän täytyisi huolehtia siitä, ettei synny jälleen uutta byrokratiaa ja uusia lomakkeita ja uutta taakkaa pk-yrityksillemme. Kun näistä molemmista alkuperämerkinnöistä on puhuttu, niin äh, itse asiassa olemme havainneet, että Kiinassa mielellään esimerkiksi parmankinkkua tuotettaisiin, koska Kiinassa on nimittäin alue, joka nimi on Parma. Jos me nyt kuitenkin haluaisimme, että parmankinkku tulee jatkossakin Italiasta, niin kuin se alun perin on kai tullut, eikä parmankinkkuna saa myydä kiinalaisia tuotteita, niin pyytäisin komissiolta, että se neuvotteluissa Kiinan kanssa huolehtisi siitä, että tällainen asia ei meitä uhkaa, koska kyllä tämä varmaan menisi yli kuluttajien hiilseen. Ja siksi olen tämän kysymyksen esittänyt komissiolle ja tämän pyynnön. Pidän kuitenkin järkevänä näiden maantieteellisten merkintöjen säilyttämistä. Ehkäpä voitaisiin vielä todella pyrkiä tekemään niitä tunnettuiksi ja ehdottomasti nopeuttaa näitä hakumenettelyjä. Kiitos. Kiitokset esittelijä Holmaja. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Valiokunnan jäsenillä ei ole kysyttävää, joten kysyn, onko komissiolla täällä edustaja, joka haluaisi aiheesta puhua. Olkaa hyvä ja ehkäpä voitte myös esittäytyä. Muchas gracias, señor presidente, señora Holmeyer. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa rouva Holmeyer, hyvät naiset ja herrat, arvoisa tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Minäkin haluan rouva Holmeyeria onnitella ja kiittää. Tämä yhteistyömme ja vuoropuhelumme on ollut kyllä aivan erinomaista ja tästä, aivan esimerkillistä ja tästä olen hyvin tyytyväinen. Tämä on myös ollut meille erittäin hyödyllinen ja palkitseva hanke. Olemme näin ottaneet hiukan ehkä etäisyyttä tähän asiaan ja selkeästi voineet sitten nähdä, mitä puutteita järjestelmäämme liittyy ja tietenkin pyrkineet sitten näitä puutteita korjaamaan. No, tämä on aihe, ja alaa, josta voi todeta, että kyllä meillä on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä, sillä me todella kaikki haluamme parantaa näitä menettelyjä, valvontaa ja tietenkin myös kuluttajien tietämystä ja tuottajien tietämystä näistä maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä. Täytyy sanoa, että kyllä tämä on erittäin ähm, tyydyttävää meille siinä, miehessä, siinä mielessä, että tietyt suosituksistanne on jo toteutettu, esimerkiksi siis ihan komission omien yksiköiden piirissä. Äh, me olemme tehneet äh, esimerkillistä yhteistyötä myös eri yksiköiden välillä komission sisässä, sisällä äh, todella esimerkiksi tämä, että kansallisille tarkastajille tarjotaan koulutusta hyvistä elintarvikkeista. En nyt mene näihin yksityiskohtiin, säästän teitä, mutta halusin todeta, että kyllä tässä ollaan jo käynnistettykin näitä asioita, joita tekin suosittelitte. Me katsomme, että lisää sääntöjä ei tarvita, vaan olemassa olevia sääntöjä täytyy mm, soveltaa entistä paremmin. Kyllä tässä parantamisen varaa on. Täytyy katsoa tämän asetuksen soveltamisalaa luonnollisesti. Ja ehkäpä tässä voisin vielä korostaa sitä, että 15, 10 ja 15.09 ehdotuksissa, jotka komissio on Euroopan parlamentille esittänyt, ollaan tehty jo uusia ehdotuksia jäsenvaltioiden velvoitteista. Eli kyllä näitä mielestämme tarvitaan, koska maantieteellisten merkintöjen vaikutus ei ole kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa samaa, e-, e-, eikä tietenkään ole myöskään samantyyppisiä tuotteita eri maissa näiden merkintöjen alla tarjolla. Eli eroja on, mutta korostaisin vielä sitä, että me ehdottomasti panemme ylös Euroopan parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja tavoitteen ja teemme kaikkemme, jotta ihan konkreettisesti myös näitä tarkastuksia ja valvontaa voidaan parantaa. Täytyy sanoa, että kyseessä on väline, joka te- suojaa teollisia tekijänoikeuksia, Kyllä, ja tässä ehdotuksessa asetuksen uudistamiseksi halutaan lyhentää paitsi komission määräaikoja, myös jäsenvaltioiden käsittelyaikoja. Komissiossa on itse asiassa kerrottu sellaista anekdoottia, että kun komissio pidentää näitä määräaikoja, niin se johtuu siitä, että se haluaa tehdä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja haluaa todella estää sen, että syntyy myöhästymisiä, mutta meidän täytyy katsoa jäsenvaltioiden määräaikoja ja käsittelyaikoja. Usein nämä käsittelyajat ovat käsittämättömän pitkiä, mutta nämä ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Ja me, kun me sitten saamme tämän hakemuksen, teemme oman erittäin yksityiskohtaisen, kattavan ja vastuullisen ää, tarkastelumme, ihan niin kuin Euroopan parlamentti on vaatunut, vaatinutkin. Mitä tulee sitten tuottajien ja kuluttajien tilanteeseen, niin tekisin tässä kyllä eron, koska kyseessä on siis sellainen aihe, joka ennen kaikkea liittyy Ähm, jäsenvaltioiden äh, viranomaistahoihin ja kohdistuu niihin, koska tuottajathan äh, ottavat ensin omaan viranomaisensa jäsenvaltion tasolla yhteyttä, mutta tietenkin tämän äh, tunnistettavuuden ja tunnustamisen osalta voidaan tehdä parannuksia. Olemme jo todenneetkin, että meillä on logo, joka nyt on ollut pakollinen jonkin aikaa, ja Kyllä hakemukset, joita olemme saaneet, niiden määrä rekisterissä osoittaa, että kiinnostus on lisääntynyt. Eli kyllä tämä järjestelmän tunnettavuus on parantunut parantumistaan ja uskomme kyllä, että nämä tämän tyyppiset laatumerkinnät vielä saavat lisää jalansia. Lopuksi Holmeierin huolenaihe liittyen äh, kansainväliseen tilanteeseen. Hän mainitsi Kiinan kiinalaisen kun Ei, ei sellaista kyllä eurooppalaisiin pöytiin ole tulossa. Kyllä minä tämä voin teille luvata. meillä on sopimus Kiinan kanssa ja myös muiden tahojen kanssa. Ja olemme todenneet, että meidän on luonnollisesti omia etujamme puolesta puolustettava. Meillä on omat maantieteelliset merkintämme ja juuri tässä valvonnassa eri markkinoilla, eli meidän markkinoillamme, niin me olemme hyvin huolellisia, että tällaisia tuotteita ei pääse meidän markkinoillemme. Eli kyllä me erilaisia kopiotuotteita tai tällaisia petokseen perustuvia merkintöjä tulemme torjumaan ponnekkaasti. Ne eivät markkinoillemme pääse. Kiitos puheenjohtaja. Ja, dank. Kiitokset rouva Benitez Salas komissiosta. Kiitos tästä. Kysyn vielä, onko rouva Budberg Gyttellä äh, puheenvuoropyyntöä? Just to say some words. Think... Niin ihan muutama sana. Me uskomme, että tätä maantieteellisten merkintöjen järjestelmää voidaan varsin vähillä kustannuksilla kehittää ja parantaa, ja meidän kertomuksemme voi auttaa asioita etenemään tähän suuntaan sen tärkein tehtävä on suojella näitä rekisteröityjä nimikkeitä ja siksi pitäisi olla jonkinlaisia minimivaatimuksia näistä tehtävistä tarkastuksista. Tämä ei välttämättä lisää byrokratiaa, vaan sen pitää varmistaa se, että järjestelmä on todella sen luottamuksen arvoinen, jonka tuottajat ja kuluttajat siihen sijoittavat. Maantieteellisten merkintöjen järjestelmän täytyy myös auttaa tukemaan maaseutualueita ja komissiolta täytyy tulla tähän hyvä strategia. Me tarvitsemme myös järjestelmän parempaa tunnettuutta ja siihen komission yhteistyötä. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Lopuksi vielä esittelijä, jos hän haluaa. Rova Holmaier. Ei ole enää paljon sanottavaa. Kiitän ja toivon, että näissä merkinnöissä – saavutetaan tämä tavoite, tai ainakin lähemmäksi päästään sitä, siis tavoite, mikä on tässä mietinnössä asetettu. Kiitos. Mukava, kun tällainen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus saa Euroopan parlamentin tuella sitten äh, kunnolla ilmaa siipiensä alle ja varmasti toteutuu. No niin, emme enää ole juurikaan myöhässä aikataulussa, se on hyvä. Varapuhemies Pitella on jo saapunut paikalle. Sydämestä tervetuloa tänne valiokuntaamme. Kuulen, että pääsihteeri Klaus Velle on hänkin matkalla luoksemme. Tämän lisäksi toivotan tervetulleeksi myös äh, Euroopan parlamentin äh, sisäisen tilintarkastajan Robert Galvinin. Tervetuloa. Ja nyt tässä esityslistan kohdassa 12 on kyse vastuuvapaudesta 2010, EUn yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti. Valiokunnallammehan meillä on koko joukko kysymyksiä, jotka olemme toimittaneet äh, asiasta vastaavalle varapuhemiehelle ja pääsihteerille. Ja ehdottaisinkin, että keskustelussa käytämme tukena tätä kysymysluetteloa Tarkoituksena on nyt toimia niin, että ensin kuulemme tilintarkastustuomioistuimen puheenvuoron. Herra Galea, toivotetaan jälleen kerran tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen puolesta. Sitten puhemies Pitella käyttää lyhyen puheenvuoron ja lopuksi pääsihteeri Klaus Velle. Ennen kuin kuulemme sisäistä tilintarkastajaa ja tämän jälkeen käymme keskustelua. Kuulemme luonnollisesti esittelijämme puheenvuoron ja kysymykset. Hän on Boguslav Liberatski. Eli tässä on kyllä aika paljon vielä käsiteltävää. Onko herra Velle paikalla? Herra Vele, tässä juuri kuvailin, äh, miten aiomme tämän keskustelun järjestellä. Eli kuulemme ensin tilintarkastustuomioistuimen esityksen herra Galea. Olkaapa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Mr. Chairman, Mr. Va- Puheenjohtaja, varapuhemies, hyvät jäsenet. Meidän kertomuksessamme esittelemme tulokset erityisarvioinnista, jossa arviointaan hallintokuluja toimielimissä ja muissa elimissä Euroopan unionissa. Kappaleessa seitsemän tilintarkastustuomioistuin arvioi yleisellä tasolla hallintokuluja kaikkien toimielinten osalta ja muiden elinten osalta yhdessä. Tässä perustutaan siihen, että testataan äh, satunnaisotosta transaktiosta, jotka kattavat kaikki toimielimet ja elimet. Tulos tästä arvioinnista, jonka olemme toteuttaneet vuodelle 2010, on positiivinen. Ja tilintarkastustuomioistuin pystyy tekemään sen johtopäätöksen, että äh, taustalla olevat äh, transaktiot hallintokuluille 2010 olivat kaikilta olennalta osin laillisia ja säännönmukaisia sääntöjen mukaisia. Mielellämme sanomme, että aiempina vuosina on raportoitu samanlaisesta tilanteesta. Tilintarkastustuomioistuin tekee myös lisätyötä, kuten että se voi esittää lukuisia huomioita kustakin näistä toimielimestä tai elimestä. Tämä lisätyö, jota olemme tehneet, suuntautui valikoituihin aiheisiin, nimittäin äh, lisien, eläkkeiden, missiokulujen ja palkkojen laskenta ja maksaminen, rekrytointiprosessit sekä väliä, määräaikainen sopimussuhteinen ja vakituinen henkilökunta sekä hankintasopimukset. Kun puhutaan Euroopan parlamentista, niin tilintarkastustuomioistuin esittää huomioita viitaten seuraaviin osa-alueisiin – ne koskevat heikkouksia sovelletuissa säännöissä, jotka liittyvät vi- vierailuryhmien vastaanottoon mukaan lukien se, että ollaan kovasti riippuvaisia käteismaksuista, epätäydellinen dokumentointi siinä, kun rekrytoidaan sopimussuhteista henkilökuntaa, puutteet hankinta menettelysäännöissä ja ero sisäist, ristiriita sisäisten sääntöjen välillä, jotka koskevat poliittisten ryhmien budjetin toteuttamista ja tapaa, jolla määrärahoja maksettiin poliittisille ryhmille. Ja sitten rajoitukset etukäteistarkistusten tehokkuudessa, jotka liittyvät tiettyihin näkökohtiin budjetin toteuttamista. Kertomuksessamme kommentoimme myös kehityskulkuja, jotka liittyvät aiempien raporttien suosituksiin, niin kutsutut jatko seurauskommentit. Yksi näistä jatkotoimista koskee parlamenttia sosiaalisien maksujen osalta äh, henkilökunnalle, niin aiemmissa raporteissa tyyntarkastuomioistuin suositteli, että aika ajoin pitäisi pyytää esittämään dokumentit, jotka vahvistavat kunkin henkilökohtaisen tilanteen. Tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille toimet, joihin parlamentti on ryhtynyt, jotta tätä asiaintilaa voidaan parantaa. Tämä yhteenveto varmaankin riittää tältä erää ja kiitoksia huomiostanne. Kiitokset herra Galea tästä kertomuksesta. Seuraavaksi puheenvuoron saa varapuhemies, joka on vastuussa budjettiasioista. Olkaa hyvä, herra Pitella. Grazie Presidente, mi permetta innanzitutto... Kiitos Ensiksikin tervehtisin kaikkia tämän valiokunnan jäseniä ja erityisesti esittelijä Liberatskia. Onnittelut hänelle tästä hiljattaisesta kvestoriksi valitsemisesta. Hän vastaa tästä vastuuvapausmenettelystä vuodelle 2010 Muissa ryhmissä on tietenkin varjoesittelijöitä. Tervehdin myös heitä ja tohtori Evan herra Galeaa tilintarkastustuomioistuimesta. Itsekin olen ollut tämän valiokunnan jäsenenä ensimmäisellä kaudellani ja minulla on täältä erittäin hyviä muistoja. Minulla on mukanani täällä parlamentin pääsihteeri herra Velle ja myös herra Galvin, joka on parlamentin sisäinen tarkastaja. Hän voi vastata yksityiskohtaisiin kysymyksiin, joita teillä kenties on. Nykyään varapuhemies, joka vastaa budjetista, osallistuu tällaisiin tilaisuuksiin, kuten tämänpäiväiseen kuulemiseen ja pyrkii antamaan tietoa mahdollisimman laajasti, jotta yhteistyö valiokunnan ja puhemiehistön välillä olisi mahdollisimman tehokasta. Tänään puheena on siis vastuuvapaus 2010 EUn yleinen talousarvio Euroopan parlamentin osalta – minkälainen vaikutus siis määrärahoilla ja maksuilla on ollut. Minä olen jo nähnyt tämän päätöslistan ja minä ja tekin olette jo saaneet vastaukset pääsihteeriltä. Ennen kuin annan vuoron eteenpäin, nostaisin esiin itselleni tärkeän asian ja myös puhemiehistölle tärkeän asian, nimittäin avoimuuden – yhteistyön ja vuoropuhelun. Ne ovat meidän työmme peruspilareita. Puhemiehistö tekee kaikkensa varmistaakseen, että budjettiprosessissa mukana olevien väliset suhteet toimivat mahdollisimman hyvin ja että toiminta on mahdollisimman avointa. Totta kai. Me tietenkin tunnemme parlamentin toiminnan kaikkein parhaiten, mutta se ei välttämättä takaa sitä, että toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Meidän ei tule kuitenkaan mennä liian pitkälle tässä prosessissa ja kyseenalaistaa niitä päätöksiä, joita poliittiset päättäjät ovat jo tehneet. Meidän tulee neudattaa näiden tehtyjen päätösten henkeä tässä vastuuvapausmenettelyssäkin. Minä ainakin uskon pääsihteeristön tekemään työhön ja uskon, että tämä auttaa myös parlamenttia kovasti eteenpäin. Minä yhdessä edustaja Vidal Quantrasin kanssa vastaan tästä budjettimenettelystä ja me olemme aina valmiina vastaamaan kysymyksiin. Me haluamme edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä mahdollisimman tehokkaasti. Kiitos. Kiitos kollega varapuhemies näistä ystävällisistä sanoista. Ja nyt puheenvuoron saa pääsihteeri. Olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Ehkäpä voin minäkin aloittaa kiittämällä tilintarkastustuomioistuinta hyvästä yhteistyöstä. Niin kuin aiempinakin vuosina, olen hyvin iloinen siitä, että kaiken kaikkiaan saimme hyvin positiivisen kertomuksen, vaikka luonnollisesti on aina aloja, jolta parantamisen varaa löytyy. Samoin kiitän sijasta tarkasta ja hyvästä yhteistyöstä. Ehkäpä aluksi voisin nostaa esiin joitain osa-alueita, joilla uskon meidän ihan teke- tehneen rakenteellisia parannuksia Euroopan parlamentissa vuosien 2010-2011 aikana. Tämän jälkeen voisin näihin suurempiin aihekokonaisuuksiin tarttua ja vastata mielelläni myös ihan näihin yksittäisiin kysymyksiin. Ensinnäkin toteaisin, että on hyvä uutinen, että marraskuuhun 2011 mennessä meillä ei ollut sisäisen tarkastajan kautta minkäänlaisia avoimia kysymyksiä. Eli me olemme tehneet eri pääosastojen välillä ja myös valtuuskuntien välillä erittäin hyvää yhteistyötä hoitaksemme nämä kriittiset toimet. Ja tämä johti siihen, että ne on, kaikki nämä kriittisimmät kysymykset on hoidettu. Eikä tämä nyt suinkaan tarkoita sitä, etteikö työntä, työtä olisi, jos muistan numeron oikein, niin tässä on vielä 68 avointa asiaa, mutta mm, vuotta aiemmin niitä oli vielä 88. Eli kyllä asioissa on edistetty ja kyllä tämä heijastuu myös tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Tämän lisäksi olemme pyrkineet rahoitushallinnon suhteen parantamaan toimintaamme niin, että olemme yleistäneet tämän resurssi kysymyksen niin, että muissa kuin rahoituspääosastolla meillä on kaikilla pääosastoilla oma resurssi, direktoraatti niin, että henkilöstö, rahoitus ja tietotekniikka hoidetaan tätä kautta. Ja myös on olemassa erityinen yksikkö, joka huolehtii julkisista hankinnoista, rakennuksista, myös tietoteknologiasta. Eli näin pääosastot voivat tehdä entistä parempaa yhteistyötä ja toivomme kovasti, että saamme parannettua standardia tällä alalla entisestään. Sitten ehkä kolmas rakenteellinen toimi, johon, johon olemme ryhtyneet. Tällä hetkellä olemme rahoitushallinnon puitteissa hyvin perustavanlaatuisesti parantamassa IT-järjestelmäämme. Olemme ottamassa käyttöön ohjelmiston, jota neuvosto jo käyttää. Tämä parantaa tietenkin toimielinten välistä yhteistyötä ja myös tällainen cost accounting-järjestelmä tulee käyttöön. Tämä ei tai tämä on mitä tulee hallintoon ja poliittisiin tahoihin, ne saavat kustannuksista hyvin kattavat tiedot jatkuvasti kustannuksista, joita parlamentin eri toimet aiheuttavat. Ja toivomme, että tämä järjestelmä on käytössä seuraavan lainsäädäntökauden alussa. Nämä ovat kolme ehkä tärkeintä rakenteellista toimia, joihin olemme ryhtyneet. Ja tämän lisäksi ehkä, jos sallitte, nostan esiin neljä yksittäistä alaa. Budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta viime vuosina ovat vedonneet Euroopan parlamenttiin, että se pyrkisi omassa budjetissaan saamaan aikaan rakenteellisia säästöjä, siis säästöjä, jotka toteutuvat pidemmällä aikavälillä kuin vain vuosittaisella tasolla. Ja viime syksynä sovimme tulkkaus säästöstä 10 miljoonaa on tarkoitus säästää tulkkauksen alalla ja 11 miljoonaa käännösten alalla. Uskon, että tämä on hyvin kestävää säästöä, koska puhemiehistö samalla päätti, että haluamme muuttaa työtapaamme. Eli jos tulkkeja käytetään Strasburgissa keskiyön jälkeen, he eivät seuraavana päivänä voi työoikeudellisista syistä olla enää töissä. Jos he ovat työssä kello 23 asti, heidän ei ole lupaa tehdä työtä seuraavana aamuna, koska kuitenkin on mahdotonta tietää tarkkaan, kuinka pitkään kokous kestää. Resurssit on oltava olemassa varmuuden vuoksi. Joten nyt me olemme tehneet päätöksen siitä, että kokoukset tulee päättää 22.30 mennessä ja täysistunto 2330 mennessä. Me olemme päättäneet tästä ja samoin päättäneet siitä, että valiokunta kokoukset tulee levittää paremmin koko viikolle, niin että valiokuntakokoukset järjestetään joko maanantai, tiistai tai keskiviikko, torstai mallin mukaan niin, että voimme käyttää vakituisia tulkeja entistä paremmin ja näin voimme todella saada aikaan merkittävää säästöä. Mitä tulee käännöksiin, olemme päättäneet tehdä tiettyjä poliittisesti myös hieman kiistanalaisiakin säästöjä. 8,6 miljoonaa euroa säästetään vuosittain siitä, että että istunto sanatarkka istuntaselostuksia ei enää käännetä. Ja luonnollisesti kun jäsen niin toivoo, hän saa käyttöönsä käännöksen siitä tekstiosasta tai puheenvuorosta kuin toivoo. Eli tämä ei suinkaan heikennä jäsenille tarjottavaa palvelua, mutta pyritään välttämään turhia käännöksiä. Läheisessä yhteistyössä tulkkaus- ja käännöspääosastojen ja niiden johtajien kanssa olemme pyrkineet siihen, että vuoden 2011 aikana on tehty tehostamista näissä pääosastoissa ja noin sata virkaa saatiin siirrettyä kaiken kaikkiaan. Tämä on 5-6 prosenttia säästöä. Tämä on kyllä aika merkittävää ja huomioitavaa. Luonnollisesti tämä kaikki tehtiin työehtosopimusten puitteissa ja näin näitä virkoja saatiin siirrettyä mm, sellaisiin yksiköihin, joita tarvittiin, kuten esimerkiksi taloushallintoon, joka tarvitsi lisää resursseja. Ja näin ei tarvittu mitään uusia virkoja ja tästä kiitän niin käännös- kuin tulkkauspääosastojen edustajia lämpimästi. Välittömästi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja sisäisen tarkastajan kertomuksen saatuamme kävimme puhemiehistössä erittäin pitkiä keskusteluja. Nyt mm, esimerkiksi mitä tulee päivärahoihin ja erilaisiin matkakorvauksiin, niin olemme saaneet aikaan huomattavaa selvennystä. 60 euroa on yöpymistä varten tällainen summa, josta ei varmaankaan voi väittää, että Brysselissä tai Strasburgissa tämän halvemmalla voisi yöpyä neljästä 10 eurosta päiväraha ja sitten 19 matkakorvaus. Eli siis me olemme saaneet nyt hyvin selkeän avoimen järjestelmän käyttöön näissä kustannuksissa. Ja sitten ehkäpä kun tässä nyt vuosien mittaan on käyty tästä asiasta keskustelua, niin voisin todeta, että viime keskustelussa budjettivaliokunnan kanssa Äh, totesin, että juuri sinä päivänä avattiin tämä parlamentaarium, vierailukeskus. Se on todella nyt siis avannut ovensa. Tällä hetkellä, no eihän meillä nyt vielä mitään tarkkoja lukuja ole, koska mm, keskus äh, ei ole ollut äh, vielä auki kuin muutaman kuukauden. Oletamme, että vierailijamäärät kasvavat kesällä. Vaikka parlamentarium ei vielä matkaoppaissa ole, paikkaan, niin kyllä me odotamme tässä tulevan vuoden mittaan noin 250 000 vierasta kynnyksemme yli. Ja tämä on kyllä todella hienoa ja se palaute, mitä olemme saaneet parlamentaariumin tarjoamasta tiedosta ja sen laadusta on ollut erittäin kiittävää. Ja todella matkauppaisiin ja vastaaviin parlamentaarium saadaan jatkossa ja tällöin varmasti mielenkiinto sitä kohtaan kasvaa entisestään. Sitten Euroopan historian talo, josta myös on käyty keskustelua. Tästäkin minulla on hyviä uutisia. Yksi on hyvin tärkeä. Komission puheenjohtaja Barroso on sitoutunut siihen, että yhteisön talousarviosta saadaan merkittävä osuus äh, juoksevien kulujen hoitamiseksi. Tämä on merkittävä tunnustus. Muut toimielimet, tässä tapauksessa siis komissio, tunnustaa, että kyseessä on hanke, joka kiinnostaa muitakin kuin Euroopan parlamenttia ja jota pidetään tärkeänä, koska sitä näin ollaan valmiit rahoittamaan yhteisön yleisestä talousarviosta. Tämän verran ehkä näistä rakenteellisista parannuksista ja joistain suurista hankkeista, joita meillä on käynnissä ja vastaan mielelläni kysymyksiinne. Sydämestä kiitokset. No kiitos teille, pääsihteeri Vele. tässä. Varmasti heijastelitte myös aiempaa keskustelua, jota tämän valiokunnan kanssa on käyty ja juuri tänä päivänä on hyvin tärkeää, että että olemme taloudellisia ja annamme hyvää esimerkkiä tällä alalla. Ja tämä valiokunta on luonnollisesti aina äh, säästäväisyyden perään kuuluttanut. Sitten sisäinen tarkastaja herra Kälvin, äh, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman and members of the committee, I'd first like to thank Haluaisin kiittää puheenjohtajaa tästä mahdollisuudesta esitellä vuosikertomukseni 2010 vuodelle. Rahoitusasetus, varahoitoasetus vaatii sisäistä tarkistajaa antamaan toimielimelle vuosikertomuksen, jossa indikoidaan sisäisten tarkastusten tyyppi ja määrä, suositukset, jotka on tehty ja suositusten perusteella eh, ryhdyt, eh, toimet, joihin on ryhdytty suositusten perusteella. Sisäinen on tulos, siis toiminnan tulos vuodelle 2010. Suuri osa toimintaa keskittyi Jatko toimii monilla operationaalisilla alueilla, joissa sisäinen tarkistaja validoi toimia, joista on sovittu alkuperäisen tarkastajan kanssa. Kuvaan näitä lyhyesti. Palkkiothan tulevat henkilöstö, henkilöstösäännöistä ja kaksi tarkistusta tehtiin 2007-2008 Näistä tuli 52 tointa, jossa pyrittiin parantamaan valvontaa. 2010 jatkotoimet osoittivat, että 41 tointa oli toteutettu, 76 prosenttia, ja että oli saatu aikaan edistystä monien riskialueiden äh, hallinnassa. Kuitenkin tarkistuksessa tuli esille vielä paljon parantamisen varaa henkilökunnan, henkilökunta pääosaston hallinnassa. Erityisesti mitä tulee päätöksenteon delegoimiseen, tietojärjestelmän hallinnaan ja Streamline eh, IT-järjestelmän toimintaan. Toinen avainalue sitten henkilökuntakustannuksissa. Se on missiokustannukset. Tarkistukset osoittivat, että henkilökunnan pääosasto ja keskushallinto olivat eh, 26 toteuttaneet kahdeksantoista tointa. Se, siitä tulee hyvä perusta systeemisten äh, piirteiden käsittelemiseen. Oli myös tärkeitä muutoksia sisäisiin sääntöihin ja sääntöihin, jotka ovat auttaneet lievittämään näitä kahta suurta riskiä ja vähentää kustannuksia. Yksi noista kriittisistä toimista on lopussa. Toinen on edelleen avoinna, koska se, se ei ole vielä täysin sääntöjen mukainen, mutta saavutettu edistys tarkoittaa, että se ei ole enää kriittisessä asemassa oleva. Muut avoimena olevat liittyvät IT-järjestelmän parantamiseen missioiden osalta ja paremmat perustelut missioille pääosastojen henkilöstösuunnittelussa. 2004 vastuuvapausmenettelyltä parlamentti vaati, että delegaatiossa parannetaan sisäistä tarkistusta. Kuusi tointa oli vuoden 2008 raportissa parantamiseen. Pitkäaikaisten sopimusten hallinta ja keskushallinto ovat pystyneet kaikki toimet toteuttamaan menestyksekkäästi. Ja sitten informaatiotekniikka, IT-ala. Muistutan, että 2008 sisäinen tarkistaja ehdotti IT-hallinnointia, kun suunnitellaan eh, toimia niin, että saadaan paras mahdollinen toimialan IT-turvallisuus. Toimintasuunnitelma koostuu 14 sovitusta toimesta. 2010 jatkotarkastus osoitti, että 20 40 toimesta oli toteutettu. Niihin kuului sellaisia tärkeitä toimia, kuten että perustettiin IT-suunnittelutoiminto ja keskipitkän aikavälin IT-strategia. Nämä positiiviset eh, tulokset ovat kuitenkin täysin efektiivisiä, kun yksiköt toteuttavat lopustakin toimet. Näihin kuuluu se, että tarvitaan eh, suunnittelumetodologiassa parannuksia, IT-suunnitelmien monitorointi, avainindikaattorien aikaansaaminen tehokkuuden mittaamiseksi, että täysin implementoidaan puitteet IT eh, riskienhallinnalle ja turvallisuudelle ja jatkoedistys eh, IT-prosessien omistajuudessa ja data- ja informaatiojärjestelmien omistajuudessa. IT itse pääosasto kertoi minulle äskettäin, että yksiköt sanotaan näiden avoimien toimien edistämisessä lisää edistystä 2019 huhtikuun jälkeen Sisäinen tarkistus aikoo äh, tarkistaa, onko näin ollut vuonna 2012-2000 aikana. Yksi tärkeä tehtävä, joka alkaa 2011, oli jämeet äh, avustaja äh, määrärahoissa. 2008 toimista on toteutettu suuri osa ja uusi, uudet sääntelypuitteet on tutkittu Ovatko ne asianmukaiset? Tämän konsultaation tulosta rajoittamatta siellä, missä on rajoitettu määrä jatkotoimia vaatimia asioita, niin jatkotoimet, jatkotarkastukset ovat jo tuoneet esille alkuperäisen toimintasuunnitelman suurelta osin toteutetuksi. Myöskin se, että uuden akkreditoitujen avustajien järjestelmä on tällä hetkellä vireillä ja siitä raportoidaan 2012. Sitten uudet tarkistukset vuonna 2010. Vierailijäryhmät, heidän vastaanotto ja sitten meppien sponsorimien ryhmien vierailut. Tässä yksinkertaistettiin tätä, tätä, tätä koskevaa puitteistoa. Erityisesti tarkastuksessa tuli esille, että tuet, jotka maksettiin ryhmien matkustukseen, itse asiassa olivat suuremmat kuin varsinaiset matkustuskustannukset. Muutokset sisäisten sääntöjen, sisäisiin sääntöihin olivat siis tarpeelliset, joilla hallinnaan näitä vierailijaryhmiä niin, että tuet ovat itse asiassa samanlaiset kuin ryhmien aiheuttamat kustannukset. Seitsemänkohtaisesta toiminnasta suunnitelmasta sovittiin kommunikaation viestinnän pääosaston kanssa. Tällä haluttiin yksinkertaiset avoimet säännöt matkakustannuksen laskemiseen, jotta voidaan välttää hallinnollista tehottomuutta ja epäjohdonmukaisuutta. Siellä on myös toimia, joilla pyritään saamaan paremmin eh, nämä tuet sopusointuun realisten kustannusten kanssa. könttäsumman kiinteämaksun ylläpitäminen edelleen pohjana, mutta niin, että otetaan huomioon ihan aktuaaliset matkustuskustannukset. Matkustuskustannusten korvaaminen könttäsummalla verrattuna aktuaaleihin kustannuksiin ja niin, että tehdään otostarkistuksia, jotta voidaan tot, verifioida nämä kustannukset. Tähän kuului myös sisäiset riskit nykyisessä optiossa, siis tarkistuskellon aikana, kun maksettiin käteisellä, niin että valvotaan paremmin aktiviteettisektoreita, parannetaan tarkistuksia ja toimenpiteitä joilla pyrkitään tarttumaan ongelmiin IT-prosesseihin, jotka ovat virheryhmien kannalta olennaisia. 13. marraskuuta viime vuonna byro hyväksyi uudistetut säännöt. Ja vuonna 2012 sen tarkoitus arvioi sitten, miten yksilöityihin riskeihin on tässä pystytty vastaamaan. 2010 sisäinen tarkistus teki myös implementointivaiheen äh, henkilökunnan äh, palkkakustannusten osalta. Se on perustana 2011 vuoden toimille. Tavoitteet olivat arvioida, että ovatko palkkiot maksetut äh, heijastaako palkkakustannukset muutoksia heidän administratiivisessa statuksessaan ja varmistaako järjestelmä, että palkkiot ja palkat on oikeasti asianmukaisesti laskettu ja maksuttu. Tarkistus on myös tutkinut henkilökunnan pääosaston suhtautumiseen henkilöstösääntöjä, jotka koskevat palkka- ja palkkioasioita. Tästä on tehty luonnos mietintö 22. lokakuuta viime vuonna ja tällä hetkellä se on kuulemiskonsultaatiossa äh, sen luonnoksen perusteella. Sitten julkiset hankinnat. ITEC-pääosasto kattaa kaikki operintoanalysiset äh, yksiköt ja keskusyksiköt, vaikka sisäinen tarkistus lähti tähän tarkistuksen 2010 Kenttätyö on tehty pääasiassa 2011 vuoden aikana ja tällä hetkellä on konsultointi menossa näistä löydöksistä. Kuten aikaisemmissa tarkistuksissa sisäisissä tarkistuksissa koskien hankintastrategia päätavoitteena oli arvioida pääosaston sääntöjen noudattaminen mukaan lukien että saadaan vastinetta rahalle. Lisätavoite ITEC-pääosaston osalla on ollut arvioida implementaatiota näissä IT-puitesopimuksissa, jotka on aiemmin yksilöity riskialueeksi. Muut elementit 2010 toimista vuosikertomuksessa näihin kuuluu tarkistuksia, joita on tehty eh, oikeusasiamies, joka liittyy hallinnolliseen yhteistyösopimukseen, on myöskin toimeenpanotoimet eh, toimielinten laaj- laajuisessa puitesopimuksen arvioinnissa. Myöskin kuvataan sisäisiä tarkastuksia Laadunvarmistuksessa, joka kuten ammatilliset standardit vaativat, ulkoisen tarkistajan täytyy ne arvioida. Ja valmistelutyön jälkeen 2009-2010 ulkoinen arviointi tapahtui 2011. Ja mielelläni voi raportoida, että arvioijat, Deloitte-firma, ovat sertifioineet sisäisen tarkistuksen olleen korkeammalla mahdollisella tasolla ja vastanneen kansainvälisiä standardeja sisäisessä tarkistuksessa. Kuten raportissa todetaan, vahvistan, että en ole saanut mitään ohjausta ulkopuolelta, joka asettaisi, kompromettoisi toimintani. Kiitoksia pääsihteerille tuesta ja neuvoista ja ilmaisen arvostukseni tälle erinomaiselle yhteistyölle, jota sisäinen tarkistus on kaikkien osastojen kanssa saanut kokea. Uh, thank you, Mr. Gal- Kiitokset teille, herra Galvin. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme, kollega Liberatski, olkaa hyvä. Dankeschön, Herr President. Dear colleagues, honor President Pitera, Mr. Vere, Mr. Galea, Mr. Kiitos puheenjohtaja. haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta keskustella Euroopan parlamentin budjettimenettelyn tehokkuudesta ja vastuuvapausmenettelyn tehokkuudesta. Haluaisin kiittää herra Galvinia hänen tekemästään työstä. Tämä valiokunta on hyvin tyytyväinen tähän työhön. Monet esiin otetuista asioista ovat paljon laajempia ja ajoittuvat pidemmälle ajanjaksolle kuin vain vuoteen 2010. Meitä kuitenkin kiinnostaa tämä vuosi 2010 tässä erityisesti. Samalla voidaan kuitenkin keskustella näistä laajemmista aiheista ja laajemmasta ajanjaksosta. Haluaisin kiittää myös pääjohtajia ja henkilökuntaa, jotka ovat suoneet minulle aikaansa ja toimittaneet tietoja kannattaa muistaa se, kuinka laajalla alalla parlamentti itse asiassa tekee töitä. Se tekee töitä hyvin tehokkaasti. Tässä puhutaan nyt nimenomaan meidän toimielimestämme eli Euroopan parlamentista. Meidän tehtävämme on varmistaa, että vastuuvapausmenettely on asianmukainen – tänä kyseisenä vuonna. Kollegat varmasti haluavat ottaa esiin kaikenlaisia asioita ja odotan innolla tästä syntyvää keskustelua. Panen tärkeimmät asiat totta kai merkille. Seuraavaksi omiin kysymyksiini budjetin toimeenpanoaste on ensimmäinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin eri pääosastoissa. Toinen asia ovat sisäiset tarkastukset, valvonta ja seuranta. Ja sitten muutama muu asia, jotka ovat yksityiskohtaisempia. yli 96 prosenttia kyseisen vuoden määrärahoista sidottiin rakennuksiin käytettiin määrärahoja itse asiassa vähemmän kuin edellisenä vuonna – Tämä valiokunta varmasti toivottaisi tervetulleeksi sen, että kulut esitettäisiin entistä selvemmässä muodossa, jotta tiedot olisivat äh, avoimempia ja läpinäkyvämpiä, erityisesti mitä tulee näihin toimitiloihin ja rakennuksiin. Sisäisen tarkastajan työ on hyvin tärkeää koko organisaation toiminnan parantamisessa. henkilöstöosastolla tehtiin sisäisiä tarkastuksia ja suosituksia lähdettiin sitten myös toteuttamaan. Parannuksia voidaan kuitenkin edelleen tehdä. Minkälaista kehitystä me sitten haluaisimme ja minkälaista kehitystä tapahtui viime vuonna, eli vuonna 2011? Vuonna 2010 seurattiin missioihin käytettyä, käytettyjä varoja ja suoritettiin tarkastuksia tähän liittyen, mutta me tarvitsemme tätä vielä lisää. Missioita täytyy perustella laaja-alaisemmin. Minkälaista kehitystä sitten on tapahtunut ja mitä vielä pitäisi tehdä? No sitten nämä yksityiskohtaiset asiat, joista jo mainitsin. Ensimmäinen näistä ovat turvallisuuteen käytetyt varat. Tänä vuonna olemme saaneet erilaista numerotietoa vuoden 2010 määrärahoista turvallisuuteen – Täällä on ollut erilaisia turvallisuuteen liittyviä tapahtumia ja ne on otettu huomioon, kun on mietitty, kuinka paljon rahaa turvallisuusasioihin laitetaan. Vastuuvapausmenettelyä edistäisi se, jos meillä olisi vuositasolla vertailtavissa olevaa tietoa turvallisuusmäärärahoista – Meillä tulisi myös olla jonkinlainen kokonaisvaltainen tai kattava turvallisuuskonsepti, jota lähteä toteuttamaan. Hankintamenettelyistä ja erityisesti neuvottelumenettelyistä, joissa tarvitaan täysi kilpailutus. Ne ennen vuotta 2010 ongelmat tässä asiassa olivat lisääntyneet jatkuvasti. Mikä teidän mielestänne on syy tähän ongelmien määrän kasvuun ja mitä voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että näihin poikkeusmenettelyihin joudutaan turvautumaan entistä harvemmin? ja että tämä trendi saadaan nyt käännettyä toiseen suuntaan. Kolmas seikka liittyy sitten parlamentin henkilöstöön. Puolalaisena parlamentin jäsenenä olen iloinen siitä, että Uudet jäsenvaltiot ovat hyvin edustettuina parlamentin henkilöstön keskuudessa, erityisesti alemman tason henkilöstön keskuudessa. Meillä on paljon työntekijöitä Saksasta, Alankomaista, Itävallasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta. Meillä on kuitenkin vielä enemmän työntekijöitä Belgiasta ja Luxemburista – näitä, näistä maista tulevia työntekijöitä on paljon enemmän kuin mitä, ni, mitä niiden suhteellinen koko edellyttäisi. Miten tällaisia epätasapainoja voitaisiin nyt lähteä korjaamaan? Miten parlamentti aikoo muuttaa tätä jakaumaa? En edellytä tässä nyt, että saksalaisten hyvinvointia pitäisi tässä lähteä tuhoamaan, mutta jonkinlaisen vastauksen haluaisin. Kiitos. Kiitokset esittelijä Liberatski puheenvuorostanne ja kysymyksistänne. Ehdottaisin, että kuulisimme ensin poliittisia ryhmiä kutakin ja tämän jälkeen sitten jäseniä. Eli Rova Inge Kresle, ei vaan Rova Ivanova ensin EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä. Niin ja jos voisitte puhua noin kaksi minuuttia. Riittääkö? If not. No jos ei riitä, niin ei sitten. Thank you, Teen parhaani. sallittehan, että kuitenkin lyhyesti ensin kiitän varapuhemies Pitellaa ja samoin pääsihteeriä, sisäistä tarkastajaa, tilintarkastustuomioistuinta ja myös esittelijämme hyvästä työstä. Täytyy sanoa aivan ensin, että olen tyytyväinen siihen, että saimme hyvin kattavat vastaukset ajoissa näihin kirjallisiin kysymyksiimme. Kiitos siitä. Ja kun näitä vastauksia tarkastelee, voi todeta, että edistystä on saatu aikaan. Pääsihteerin näitä tärkeimpiä edistysaskeleita tässä jo kuvailikin, esimerkiksi IT-järjestelmän päivittäminen, säästöt tulkkauksessa ja käännöksissä. Kuitenkin onhan aina parantamisen varaa, mitä menoihin tulee. Ja koska aikaa ei ole, niin keskityn nyt jokuseen muutamaan alaan, joita, alueeseen, joita pidän kriittisinä ja tärkeinä. Ensinnäkin turvallisuus. Tästä on todettu, että postikonttorin ryöstön jälkeen viime vuonna tehtiin parannuksia ja että koko turvallisuuskonseptiin äh, tehdään äh, pidemmällä aikavälillä muutoksia. Vaikka nyt tässä jotain on tehtykin, niin enpä minä tämän turvallisuusjärjestelmän toiminnassa juurikaan muu- silmin nähtäviä muutoksia olen nähnyt. Voisitteko antaa meille esimerkkejä siitä, ähm, mitkä äh, toimet ovat parantaneet turvallisuutta Euroopan parlamentin toimipisteissä? Ja että mitä kourin tuntuvia äh, edistysaskeleita turvallisuuden, turvallisuuskonseptin suhteen on tulossa. Sitten todella, mitä tulee menettelyjen suunnitteluun, mitä toimia pyritään tähän, kun eri yksiköt käsittelevät eri hankintoja, miten voitaisiin huolehtia siitä, että saataisiin tällaiset kokonaispuitteet Ähm, joissa avoimuus lisääntyisi ja virheiden määrä vähenisi. Sitten vierailijaryhmät. Tämäkin on, oli osa sisäisen tarkastajan ja tilintarkastustuomioistuimen analyysiä. Kuitenkin nostaisin sen vielä esiin liittyen siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi. Katsotteko, että puhemiehistön käynnistämät toimet riittävät siihen, että ää, ei tapahdu ylimaksatuksia ja että järjestelmä toimii entistä paremmin. Kiitos. Kiitos siitä, että kunnioititte teille mennyttyä puheaikaa ja seuraavaksi sitten, jos haluatte, Jan Mylder, ALDE. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik eh, spreek. Kiitos, puheenjohtaja. Puhunkin tällä kertaa omaa äidinkieltäni siksi, että parlamentin varjoesittelijä herra Herbrandi ei päässyt paikalle – ja pyysi minua puhumaan puolestaan. Ja hän on nämä kysymykset esittänyt hollanniksi. Joten tästä syystä minä nyt luen ne teille. Ensimmäinen kysymys. Euroopan parlamentti on Alderyhmän aloitteesta eri päätöslauselmissaan viimeksi aivan vastikään pyytänyt Euroopan parlamentin koko budjetin läpikäymistä, jotta tällaisia rakenteellisia säästöjä saataisiin aikaan. Näin ei koskaan ole tehty. Koko budjettia ei ole käyty läpi rakenteellisten säästöjen löytämiseksi, säästökohteiden löytämiseksi. Miksei ja koska näin tehdään? Tämän lisäksi puhemiehistö, mitä tulee esimerkiksi tähän toimittajapalkintoon, jonka Euroopan parlamentti halusi poistaa, niin kun lukee pääsihteerin vastauksen, siinä todetaan, että puhemiehistö ei ole vielä toteuttanut tätä parlamentin päätöstä toimittajapalkinnon lopettamiseksi. Miksei? Sitten kolmas kysymys, se on oma kysymykseni, kun katson täällä ympärilleni, täällä ei ole juurikaan ihmisiä, jotka eivät tällä hetkellä näppäile jotain sähkölaitetta. Miksi me emme voisi saada kaikkia asiakirjoja yksinomaan sähköisessä muodossa? Se olisi valtava säästö. Säästettäisiin paperia kyllä. Kiitos. Kiitos kollega Mylder. Ja seuraavaksi herras taas. Kol- Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun hollantia. Siksi, että puhun aina hollantia. Ja koska aina välillä haluan, että tuolla tulkikopissa 500 saadaan istua ihan rauhassa, koska silloin kun minä puhun, hollannin tulkkien ei tarvitse puhua. No niin. Arvoisa pääsihteeri, nythän on olemassa tämä E-valiokunta-hanke, eli kahdessa valiokunnassa, nimittäin budjettivaliokunnassa ja kehitysvaliokunnassa, kaikki asiakirjat saadaan näihin laitteisiin, näihin pikkuvehkeisiin, joita meillä itse, itse kullakin on mukanamme. Ja tätä sähköistä tietä pitkin voi myös tehdä tarkistukset ja kaikki mahdolliset. Eli tällainen koehanke on jo käynnissä. Tiedoksi herra Mylderille. Puhuitte tästä parlamentaarium-hankkeesta ja sen suuresta menestyksestä. Sehän on hieno aloite. Tämän lisäksi olemme kuitenkin saaneet aika paljon tietoja Euroopan historian talon kustannuksista. Miksi näitä kahta aloitetta ei voitu yhdistää? Se oli kyllä menetetty mahdollisuus Parlamentaarium tuli hyvin kalliiksi ja Euroopan historian talo tulee myös erittäin kalliiksi, kun koko Eastman rakennus äh, täytyy remontoida ja tehdä suuret muutostyöt. Eli tässä oli kyllä varsinainen menetetty mahdollisuus, kun näitä ei yhdistetty. Sitten Ennen kuin tulin äh, parlamentin jäseneksi, olin poliittisen ryhmän virkamies ja muistan Euroopan parlamentin äh, toisen puhemiehen herran Dankertin. Tämä oli vuosina 82-84, hänellä oli viiden hengen kabinetti. Ja nykyiset puhemiehen kabinetit Euroopan parlamentissa tai myös pääsihteerin kabinetit ovat No kyllähän tässä on tullut lisää tehtäviäkin, Euroopan parlamentti on kasvanut, mutta kyllä nämä kabinetitkin ovat kasvaneet eksponentiaalisesti. Ja mietin, että onko se nyt välttämättä tarpeen myös siksi, että hiukan pelkään, ja tämä on seuraava kysymykseni, kun nämä ihmiset, jotka ovat joskus työskennelleet kabinetissa, joko pääsihteerin tai puhemiehen kabinetissa, niin heillähän täytyy sitten jonkin ajan kuluttua löytää joku uusi työ, uusi paikka Euroopan parlamentin organigrammissa, kaaviossa. Ja nämä ihmiset tietenkin heille yritetään sitten löytää joku hyvä virka. Ja onkohan tämä ehkä syy sille, että näitä uusia direktoraatteja on kyllä pääosastoja on tullut kuin sieniä sateella viime vuosina? Kun tarvitaan entisille kabinettijäsenille hyviä virkoja, niin onko niin, että en minä, enkä minä tarkoita, että eivätkö nämä ihmiset olisi erittäin päteviä, he ovat aivan erinomaisen päteviä, mutta sitten he saavat taas uusissa pääosastoissa uusia johtajan virkoja. Eli mielestäni tämä on kyllä asia, johon pitäisi puuttua tiukasti. Tässä kysymykseni. Ligi. Kiitokset kollegas taas ja nyt seuraavaksi Rova Andreas. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikista alustuksista, sisäinen tarkastaja, pääsihteeri ja kaksi muutakin. Viittaan tiettyihin aspekteihin näissä kysymyksissä, joihin mielestäni vastaukset ovat lievästi sanoen epäselviä. Mainitsitte esimerkiksi kysymyksessä yksi, että 182 virkaa on uudelleen kohdennettu, mutta ette anna mitään arviota kuluista, joita tähän liittyy uudelleenjärjestelyyn. Sitten kysymys kaksi, että ollaan korvaamassa GDI Software äh, hallintodokumenteille. Ette mainitse mitään kuluista. Kysymyksessä kolme kysyttiin, että sisäisen tarkastajan toimet, onko ne toteutettu? Ei ole vastausta tähän, joten emme tiedä. Kuulin sisäistä tarkastajaa ja hän mainitsi, että IT-alueella tietotekniikan alueella vain 20-40 ehdotusta toimesta oli toteutettu. Lopusta ei ole mitään hajua. Kysymyksessä neljä. Ei ole viidettä siitä, että mikä osa teknisestä tuesta on edelleen parlamentti istunnoissa Strasbourgissa. Kysymys 37 kysyttiin kustannuksista, jotka liittyvät missioihin hallintohenkilökuntalle, eikä siitäkään ole vastausta. Haluaisimme tietää ainakin, että milloin vastaus voidaan siinä saada. Ja nyt keskitytään päähuolenaiheeseeni, koska voin, minua voidaan syyttää siitä tämän numero, lukuja journalisteille. Viittaan Euroopan historiataloon. Herra Velle Toitte hyvät uutiset, että komissio aikoo jakaa kustannukset. Täytyy pahoitellen sanoa, ja olen sanonut aiemminkin, että se ei ole mikään hyvä uutinen. Se on samaa veronmaksajan rahaa, joka menee Euroopan historiataloon. Se, että komissio jakaa kustannukset, no se on kuitenkin aina veronmaksaja, joka maksaa. Ei se ole mikään hyvä uutinen minulle mutta se mitä haluaisin olisi selkeä määritelmä kuluille, koska sivulla viisi on vertailu al- alkuperäisestä liiketoimintasuunnitelmasta ja sitten sen, sitä seurannasta suunnitelmasta. Listassa viittaatte vaihtuviin kustannuksiin ja kiinteisiin kustannuksiin. Haluaisin, että ne jaetaan. Mutta sitten puhutte myös henkilökunnasta, akateemisesta henkilökunnasta, kenttähenkilökunnasta, ovatko ne vaihtuvia vai kiinteitä kustannuksia? Miten tässä jaetaan kiinteät ja muuttuvat kustannukset ja muut kustannukset tässä listassa? Palaan siihen, mitä Bart Stas mainitsi. En ole samaa mieltä siitä, että parlamentaarium ja Euroopan historian talo pitäisi yhdistää. Mielestäni niitä molempia ei pitäisi olla olemassa. Ja vielen Dank, Frau Andreasen. Als nächster... Kiitokset. Ähm, Rauha Andreasen seuraavaksi herra de Jong, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää pääsihteeriä kaikista näistä vastauksista. Sydämellisesti täytyy sanoa, että me olemme kyllä lasitalossa, tämän talouskriisin aikana ja muutenkin. Ja joka päivä minuun ottavat yhteyttä huolestuneet kansalaiset, jotka kysyvät Euroopan parlamentin rahan käytöstä. Ensinnäkin Euroopan parlamentin jäsenten kulukorvaukset. Meillähän on äh, matkakulukorvaus, joka perustuu äh, matkan pituuteen, ja sitten sitten minä en ymmärrä, että miksi päivärahoista ei voisi maksaa myös näitä matkakuluja. Tätä minä en ymmärrä. Ja sittenhän me saamme Euroopan parlamentista myös kaiken näköisiä muita kulukorvauksia. Ja minä en oikein ymmärrä sitä, että, mihin, että miksi kollegat eivät ilmoita ja tiedota, että mihin he tarkalleen ottaen käyttävät näitä rahoja. Minun mielestäni näitä asioita ei pitäisi pitää salassa. Ei ole hyväksyttävää, että annamme e, itsellemme rahaa ja meidän ei tarvitse todentaa, mihin sitä käytämme. Se, että leikataan näitä matkakustannuksia 5 prosentilla on hyvä asia. Euroopan historian talosta, Mylderkin tuossa jo totesi, ei kun ei kun tämä eh, tutkimus oikeudelliselta yksiköltä, sitä näyttää olevan vähän vaikea saada. Oletan, että siinä todetaan, että jos Euroopan parlamentti haluaa oikeudellisen perustan, niin eh, ja myös se, että onko komissio tässä mukana, eikö olisi parempi, että komissio tekisi tämän itse. Eli mielestäni tämä ei olisi kyllä mikään parlamentin tehtävä. Sitten eh, Miten voidaan estää se, että parlamentin jäsen ottaa palveluksensa avustajakseen toisen jäsenen puolison. Tätä ei ole mitenkään pystytty estämään. Ja sitten tämä Europarl TV. Minä ymmärrän, että netin kautta sitä katsoo tuhat ihmistä kansalaista päivässä. Minusta se on kyllä äärimmäisen vähän. Eikö näitä lähetyksiä voisi toteuttaa olemassa olevien TV-kanavien kautta? Sitten nämä palkinnot, mihin Jan Mylder viittasi, journalistipalkinto. Kuinka voi olla niin, että parlamentin päätöstä ei puhemiehistö toteuta täytäntöönpane? Ja äh, sitten äh, mitä hankintoihin tulee, Tämä on erittäin tärkeä asia ja täytyy tapahtua suuren avoimuuden vallitessa. Kiitos. Jong. Kiitos herra de Jong. Näin olemme kuulleet kaikkien poliittisten ryhmien puheenvuorot ja voisitte vastata ennen kuin käynnistämme toisen kierroksen. Olkaa hyvä. Herra Velle varmaankin. Vai voimmeko ottaa tähän vielä pari kysymystä? No sitten vielä kollegat, jotka pyysivät puheenvuoroa. Herra Itälä, olkaa hyvä. You, Chairman. Uh, first I want to thank uh, Pitella and Velle to come here. It's, uh, I appreciate it. It's very important this discussion with you here. Uh, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Paljon hyvää kehitystä on tapahtunut täällä parlamentissa. Se on hyvä tietää. haluaisin sanoa muutaman sanan tästä mopping up asiasta, että siirtoja on vain kahdenlaisia, mutta nämä rahasiirrothan ovat aivan valtavia. Minusta kyse on kuitenkin aika lailla samasta asiasta, puhutaanko tästä mopping upista vai näistä rahasiirroista. Budjettikuristahan loppujen lopuksi on kysymys. Tällaiset siirrot aina rapauttavat budjettikuria ja toivottavasti ette sano, että tätä moppingappia ei enää tehdä, mutta siirtoja, siirtoja kyllä on. Se ei nimittäin auta mitään. Sitten jatkaisin tästä turvallisuusasiasta. En ole nähnyt mitään näkyviä muutoksia täällä parlamentissa. Turvallisuushan ei aina, ei aina ole toisaalta näkyvää. Onko poliisi saanut kiinni syyllisen näihin ry- ryöstöihin? No entäpä sitten lämmitys, onko siitä säästetty, kun täällä on todella kylmä? Kiitos. Jotkut näyttävät tosiaan palelevan täällä ja ehkäpä tässä oli ajatuksena se, että laitetaan tämä viimeiseksi esityslistan kohdaksi, kun täällä on hiukan viileää, kun pääsihteeri tulee. Pöytäkirjan ulkopuolelta toteaisin teille vain, että äh, uutena puheenjohtajana tarjoaisin äh, lasillisen mehua äh, tässä päätteeksi, mutta tietenkin jos haluatte mieluummin valita lasillisen kuohuvaa, niin sekin onnistuu ehkäpä tulevaisuudessa saadaan hiukan lämpöä tähänkin saliin, mutta yritetäänpä nyt kestää vielä hetki. Seuraavaksi Inge Kresle. Lieber, der wärmt einfach besser. Ich möchte zu dem zurückkommen, was, was... Äh, Viini voisi lämmittää paremmin, mutta palaan siihen, mitä sanottiin vierailijaryhmistä. Sehän on mielenkiintoinen juttu. Siitä olisin kuullut mielelläni enemmän. Ennen kaikkea, miten käytetään tätä reading roomia, lukuhuonetta. Ovatko tiedot oikeat, että, jotka minulla on, että Euroopan parlamentissa, kun on näitä käteismaksuja vieraille ryhmien osalta, niin se on sääntöjen rikkomus. Um- Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole pyydetty, joten nyt voitte vastata. Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Pyrin nyt vastaamaan näihin kysymyksiin yksittäin, mutta kun tässä nyt oli kuitenkin kysymyksiä, jotka liittyivät toisiinsa, niin voin ne varmaankin käsitellä ikään kuin yhtenä kysymyksenä. Ensinnäkin esittelijän kysymys, joka liittyi talousarviosuunnitteluun. Viime vuosina meidän on onnistunut toistuvasti saamaan aikaan talousarvion maksujen toteutuminen hyvin tarkalla korkealla tasolla jopa 96-98 prosenttia, mikä on parempi kuin muissa toimielimissä. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että 101 prosenttiin emme saa päästä, koska meillä ei ole oikeutta ottaa luottaa. Eli loogisesti tulemme aina olemaan 100 prosentin alapuolella, koska meidän ei ole lupa lainata rahaa. Siksi nämä 96, 97, 98 prosenttia ovat kyllä hyviä lukuja. Sitten näihin erityisiin kysymyksiin liittyen, mitä tulee rakennuspolitiikkaan. Kyllä minä uskon, että voi kyllä nähdä, että olemme saaneet aikaan selkeää edistystä keskipitkän aikavälin rakennusstrategiamme puitteissa – Äh, vuosien ajanhan budjettivaliokunta ja olettaakseni myös talousarvion valvontavaliokunta ovat meitä tämän asian tärkeydestä muistuttaneet ja juuri siitä, että tarvitaan avoimuutta aikeista ja tarpeista, mitä rakennuspolitiikkaan tulee. Ja puhemiehistö äh, on pyrkinyt saman asian selvyyttä. Nyt puolet parlamentista, vuodet tästä kaudesta on takana eli tässä voi hiukan jo jotain päätelmiä tehdä ja keskipitkän aikavälin rakennustrategiamme on toteutunut esimerkiksi se, että olemassa olevia rakennuksia on otettu parlamentin käyttöön, vuokrattuja rakennuksia on ostettu, kuten esimerkiksi Montoyer-rakennus, lisä 30 000 neliömetriä, jotka tarvitaan Brysselissä, niin kutsuttu Batiman B Strasbourgissa tämä B-rakennus, josta muuten puhemiehistö viime kokouksessaan päätti sen nimeämisestä Václav Havel rakennukseksi. Sehän on rakennus, joka on aiemmin ollut Euroopan neuvoston käytössä ja tulee meidän käyttöömme jatkossa. Eli rakennusstrategia, joka nyt on tietenkin hyvin abstrakti alun alkuaan, tässä nyt askel askeleelta hyvin järjestelmällisesti on toteutunut se ei enää ole abstraktia suunnittelua, vaan ihan luotettavat toimintapuitteet myös budjettivaliokunnalle ja ja valvontavaliokunnalle. Tähän yhteyteen kuuluu myös se, että tilintarkastustuomioistuin vuosien ajan on muistuttanut meitä siitä, että vuokrat, jos äh, vuokraaminen on epätaloudellista, jos se on kovin pitkäaikaista, eli Tilintarkastustuomioistuin on todennut meille, että meidän tulee ostaa rakennuksia vuokraamisen sijaan. Ja me olemme seuranneet tilintarkastustuomioistuimen suositusta tästä. Jos oikein muistan, niin vain 8 prosenttia neliömetreistämme on tällä hetkellä vuokrattuina ja omistamme siis 92 prosenttia käytössämme olevista neliömetreistä. 163 miljoonaa euroa vuodessa olemme nyt säästäneet ostamalla näitä rakennuksia vuokraamisen sijaan. Tämä ei tietenkään aina ole mahdollista pitkän aikavälin suunnittelun kautta, vaan täytyy tarttua tilaisuuteen, jos ostomahdollisuus on. Ja mitä tulee yksittäisiin määrärahasiirtoihin, jotka budjettivaliokunta yksittäisissä tapauksissa joko hyväksyy tai hylkää, niin tämä on varmasti avoimempi menettely kuin jos kyseessä olisi suuri ryhmitelty määrärahasiirto. Mitä tulee hallintorakenteeseen pää, henkilöstöpääosastolla vuonna 2010 toteutettiin suuri rakenneuudistus, jossa henkilöstöpääosasto jaettiin kolmeen alaosastoon ja tässä direktoraatti p ovat nimenomaan nämä raha-asiat ja talouskysymykset ja näin voimme työskennellä hyvin ammattimaisesti ja välttää ongelmia tai virheitä tällä alalla. Mitä tulee taas sitten äh, sisäisen tarkastajana äh, toteuttamaan tarkastukseen, niin kysymys on siitä, että millä tasolla mitä päätöksiä Euroopan parlamentin hallinnossa tehdään. Ja onko äh, kylliksi ää, tarkastuksia ja valvontaa yksittäisen pääosaston sisällä. Eli kun päätös tehdään. Tämä päätös ehkä toistetaan tuhat kertaa ja näin ollen pienetkin summat voivat tämän toistumisvaikutuksen kautta olla loppujen lopuksi hyvin suuria. Ja siksi äh, meillä täytyy olla tällainen neljän silmän periaate ja päätökset on tehtävä tarpeeksi korkealla virkamiestasolla hallinnossa ja jos tarpeen jopa puhemiehistön tasolla. Tämä tarkoittaa toisaalta myös sitä, että ei ole järkeä näitä korkeampia virkamiestasoja ikään kuin rasittaa tällaisella turhalla ää, toiminnalla, että ei heidän nyt joka yksityiskohtaa tarvitse tarkastaa. Ja myös sisäinen tarkastaja on tähän toiminut. Sitten virkamiesten virkamatkat on arvoista voida todeta, että virkamatkat kolmen työskentelypaikan välillä ovat kahden vuoden aikana vähentyneet merkittävästi. Jos nyt muistan oikein, 14 000 11 000 ja tämä on selkeä vähennys virkamatkoissa. Ja tämä virkamatkojen vähennys ei ole mikään sattuma, vaan siihen on pyritty. Eli katsomme nyt hyvin tarkasti, kenen on todella tarpeen matkustaa ja esimerkiksi Strasburgin äh, toimistotilojen äh, riittävyys otetaan huomioon. Eihän sinne voi liikaa ihmisiä viedä, kun heillä ei ole edes tilaa. Eli tässä meillä on ollut hyvin myönteistä kehitystä. Ja mitä tulee sitten äh, matkalaskun täyttämiseen, on nyt uutta että jos virkamies on mennyt autolla, hänen on ilmoitettava, onko hänellä ollut kyydissään kollega niin, että tämän kollegan äh, matkalaskusta tämä myös voidaan ottaa huomioon. Samoin otetaan huomioon se, onko hotellihuoneessa ollut yksi vai useampia äh, virkamiehiä tai henkilöitä, ilman että tässä nyt äh, pyritään mitenkään yksityisasioihin puuttumaan. Samoin katsotaan, voitaisiinko kokouksia järjestää paremmin videokokouksina. Sitten turvallisuus. Te Viittasitte turvallisuuteen, totesitte, että olette kuullut kahta erilaista lukua. Tämä selittyy sillä, että toinen luku on budjetoitu ja toinen on sitten todellinen sitoumusmääräraha, joka on toteutunut. Eli sitoumusmäärärahat ovat alhaisempia 47,5 miljoonaa oli budjettoitu, mutta vain 43,9 miljoonaa käytetty. Eli tässä oli kuitenkin puolitoista miljoonaa säästetty tai jäänyt käyttämättä ja kaksi miljoonaa oli siirretty toiseen budjettikohtaan. Näin voitte myös asiakirjoista todeta. Eli kyse on siitä, että mitä on budjetoitu ja mitä on sitten tosiasiassa käytetty. Sitten viides asia. Vuonna 2009 89 vain 49 oli tämä laskenut. No me olimme tietenkin hiukan huolissamme siitä, että luvut nousevat, mutta 2010 näin ei enää ollut. Kysytte, että miksi. Tälle on pääasiassa kaksi syytä. Vuoden 2009 aikana tarvittiin tiettyjä menettelyjä, esimerkiksi se, että voidaan reagoida nopeasti, kun Strasburgissa katto romahti. Näin ei luonnollisesti onneksi tapahdu joka vuosi, tapahtui vain 2009, eli 2010 ei katonkorjausrahoja tarvittu. Ja tietenkin 2009 myös valmistautuminen Eurooppa-vaaleihin vaati rahaa. Kyllä näitä menettelyjä ajatellen voi olla ihan hyväkin syy, jos markkinoilla on esimerkiksi monopoli, jossa vain yksi palvelun tarjoaja, voi hyvin olla niin, että tällaista neuvottelumenettelyä halutaan käyttää. Kuudes kysymyksenne oli kysymys siitä, onko meillä eri jäsenvaltioista oikea määrä virkamiehiä. Te viittasitte Saksan alankomaihin ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja mahdollisiin ongelmiin rekrytoinnissa. No meillähän ei mitään kiintiöjärjestelmää ole käytössämme Euroopan parlamentissa, mutta kyllä täytyy muistuttaa, että meillä on tiettyjä rakenteellisia ongelmia. Ensimmäinen on se, että uusi henkilöstösääntö, joka astui voimaan 2004, laski alkupalkkoja huomattavasti. Eli tuli uusia palkkaluokkoja, jotka olivat huomattavasti alhaisempia kuin aiemmin. Ja monissa jäsenvaltioissa ongelmaa ei ole, vaikka alkupalkat ovatkin laskeneet, mutta sitten on jäsenvaltioita, joissa nämä alkupalkat eivät näy riittävän. Näin on esit- eri, yhdistyneessä kuningaskunnassa. Rekrytointimahdollisuuksia ei siellä juurikaan ole, sillä ensinnäkin brittihallitus joidenkin vuosien ajan ei pitänyt tarpeellisena vieraiden kielten opetusta kouluissa ja eurooppalaisena virkamiehenä on osattava kahta vierasta kieltä. On harvoja brittejä, jotka hallitsevat kaksi vierasta kieltä, ja ne, jotka hallitsevat, yleensä tulevat diplomaattiperheistä tai ovat kasvaneet ulkomailla, ja heitä ei ole tarpeeksi. Ja ne, jotka täyttävät kaikki vaatimukset, osaavat vieraita kieliä ja joilla on hyvät todistukset ja jotka ovat näin kilpailukykyisiä, eivät he lähde Brysseliin, ei kun he jäävät Lontoon Cityin ja ansaitsevat huomattavasti enemmän rahaa kuin täällä. Eli me emme ole kilpailukykyisiä. Meidän maksamamme palkat eivät ole kilpailukykyisiä. Tietyillä jäsenvaltioilla on oikein hyvää lainsäädäntöä. Esimerkiksi ajatellen nämä äitiyssuoja, esimerkiksi Ruotsi. Itse olen useampaan otteeseen havainnut, että naispuoliset ruotsalaishakijat ovat vetäneet pois takaisin hakemuksensa tai eivät ole hyväksyneet heille tarjottavaa virkaa, kun he ovat tarkastelleet palkan lisäksi myös muun muassa äitiysloma ja muita sääntöjämme. Eli on tiettyjä jäsenvaltioita, joilla on hiukan äh, erityislaatuinen tilanne ja minun nähdäkseni meidän tarjoamamme alkupalkat eivät ole kaikissa jäsenvaltioissa kilpailukykyisiä. Sitten muihin kysymyksiin rouva Ivanova kysyi toimista turvallisuuden alalla. Ensin voisin todeta, että me Euroopan parlamentissa meidän tulee kysyä itseltämme ja vastata siihen, minkälaista turvallisuuskulttuuria haluamme Euroopan parlamenttiin ja eri jäsenet vastaavat tähän kysymykseen hyvin eri tavoin. Vastaukset ovat hyvinkin erilaisia. Jotkut sanovat, että tämän tulee olla avoin, vapaa parlamentti, emmekä halua juurikaan mitään kummempia tarkastuksia. Ja toiset taas sanovat, että turvatarkastusten tulisi olla entistä huomattavasti tiukempia. Eli ensin pitäisi saada aikaan konsensus siitä, minkälaista kulttuuria haluamme tänne Euroopan parlamenttiin turvallisuuskysymyksissä. Ja tämä käsite turvallisuus parlamentissa ei itse asiassa ole ollut mitenkään ää, ää, kysymys, jota on pidetty tärkeänä. Mutta nyt me olemme ää, ottaneet huomioon tietyt heikkoudet. Aiemmista heikkouksista voi puhua, nykyisistä ei mutta esimerkiksi autotalli ja puhemiehen, puhemiestä autotalli oli aiemmin tällainen heikko kohta turvallisuudessa. Samoin sitten turvallisuusstandardien yhdenmukaisuus. Ongelmana oli se, että lehdistön sisäänkäynnillä käynnillä aiemmin turvallisuuden suhteen oltiin huomattavasti löyhäkätisempiä kuin muilla sisäänkäynneillä. Ja tätä käytettiin sitten hyväksi. Samoin kaikki ää, kamerat, kaikkien kameroiden kulmat on nyt tarkastettu niin, että että saamme parempia kuvia ja, ja kattavamman Samoin palaamme ulkoistamisesta hieman taaksepäin tai takaisin, eli että valvonta ja neuvonta työt eivät voi turvallisuuden alalla enää olla ulkoistettuja. Eli turvallisuus turvamiehiä ei voi valvoa sama yritys kuin joka on heidät palkannut. Ei vaan meillä täytyy olla talon omaa henkilökuntaa, joka valvoo turvamiesten toimintaa. Ja samoin tämä akkreditointi täytyy luonnollisesti sisäistää. Eh, kyllä parlamentin toiminta ja sen jäsenet on tunnettava. Eli me palaamme tässä eh, hiukan taaksepäin. Ei myöskään näiden toimien ulkoistaminen ollenkaan tule halvemmaksi, joten, eh, vaan kalliimmaksi, joten puhemiehistö on päättänyt, että asiassa toimitaan. Samoin parlamenttiin tulee eri turvatason alueita, eli kaikkien alueiden ei tarvitse olla samalla tasolla. Esimerkiksi puhemiehen toimisto toimistoissa tai jäsenten toimistoissa tai täysistuntosalissa tarvitaan korkeampaa turvatasoa kuin esimerkiksi tuolla ala-aulassa, missä on ruokala tai näitä pankki, pankkeja ja kioskeja. Eli nämä ovat nyt sellaisia suuntaantavia päätöksiä, joita puhemiehistö on tehnyt ja niitä tullaan tässä asteittain täytäntöönpanemaan. On itse asiassa jo täytäntöönpantukin suurelta osin. Ja sitten nämä kysymykset julkisista hankinnoista ja sopimuksista. Viime uudistuksessahan, kun varainhoitoasetusta uudistettiin, päätimme, että tällaista keskitettyä vastuuta ei ole, vaan yksittäiset pääosastot ovat vastuussa omista toimistaan. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitten sitä, että niillä on vastuunsa ja sitten niiden on myös annettava tämä vastuu kantaa. Eli me voimme keskitetysti tarjota neuvontaa. Ja näin me teemme hankintafoorumin kautta, joka tekee kovasti työtä, joka on vastikään perustettu, eli tarjoamme neuvontaa. Mutta yksittäiset Äh, virkamiehet eivät äh, pääse omasta vastuustaan, he kantavat äh, oman vastuunsa ja erityisesti kun kyse on suuremmista summista, meillä on omat hankintayksiköt ja tätä kautta asiat hoidetaan pätevästi. Sitten kysyitte vielä vierailijaryhmistä. Me olemme käyneet tästä puhemiehistössä hyvin pitkän keskustelun ja ryhdyttiin koko joukkoon toimia. Erityisesti se, että nämä eri Ähm, eri ähm, kulukorvaukset erotetaan toisistaan. Se, että nyt yöpymiseen Brysselissä saa 60 euroa tai Strasburgissa saa 60 euroa, ei ole ylimitoitettua eikä myöskään 40 prosentin, 40 euron päiväraha ja niin edelleen. Ja mitä tulee tähän käteismaksuun, niin puhemiehistä teki itse asiassa toisenlaisen päätöksen kuin mitä suositeltiin. Ihan käytännön syistä, mutta myös hyvin syvällisen keskustelun päätteeksi. Mylder kysyi äh, äh, tutkimuksesta, joka voitaisiin toteuttaa budjetissa äh, ja mahdollisissa horisontaalisissa säästöissä. Toteaisin, että kyllä joskus tällaisia tutkimuksiakin voi tehdä, mutta minun mielestäni on parempi, että ryhdytään suoraan säästöihin. Minä päätin, että me emme anna toimeksi tutkimusta, ei vaan toteutamme säästöt saman tien, eli 21 miljoonaa kielten alalla, tulkkauksessa ja käännöksissä, ja tämä on mielestäni parempi tapa toimia. Samoin sitten se, että tehdään siirtoja jopa todella sata virkaa siirrettiin vuoden 2011 aikana alalta toiselle tehokkuuden nimissä. Eli me olemme itse näin löytäneet näitä säästökohteita ja myös pikaisesti ja johdonmukaisesti ne toteuttaneet. Tähän mitään tutkimusta ei tarvittu. Sitten puhemiehistö, parlamentti, suhde. Tietenkin puhemiehistöllä on oma toimivaltansa arvioiden suhteen. Viestintätyöryhmä on keskustellut näistä palkinnoista hyvin intensiivisesti ja se tosiasia, että päätöstä ei vielä ole tehty, ei suinkaan tarkoita sitä, että päätöstä ei tehtäisi, mutta tämä keskusteluprosessi on nyt vielä käynnissä. Sitä ei ole vielä saatu päätökseen. Sitten äh, sähkö, sähköiset asiakirjat. Bart Stas aivan oikein tässä vastasi. Kiitoksia siitä. Meillä on tosiaan tämä e-parlamenttiohjelma, joka on pilottihankkeena tällä hetkellä käynnissä muutamassa valiokunnassa. Tavoitteena on tämän lainsäädäntökauden päät- loppuun mennessä huolehtia siitä, että kaikilla valiokunnilla olisi ainakin tekniset edellytykset sille, että valiokunta voi työskennellä paperitta. Se, haluaako sitten jokainen jäsen tehdä työtä ilman paperia, on eri asia, mutta me hallinnossa haluamme tarjota tämän mahdollisuuden jäsenille, että halutessaan voi todella tehdä työtä paperitta. Part Stas muistutti vielä tästä Euroopan historian talosta. Eikö sitä olisi voitu yhdistää parlamentaariumiin, vierailukeskukseen? No tästä rouva Andreasen oli toista mieltä. Puhemiehistö on todennut, että vuodelle 2014 halutaan tällainen kokonaisvaltainen mm, elämys, parlamentaarium, Euroopan historian talo Parlamentarium, joka keskittyy Euroopan parlamenttiin, ja Euroopan historian talo, joka tarjoaa käsityksen koko Euroopan yhdentymisestä. Ja että voidaan järjestää tällainen kiertokäynti johon, jossa yhdistyvät historian talo, parlamentaarium sekä Euroopan parlamentin täysistunto sali. Eli että nämä kaikki liittyvät kyllä yhteen ja tällä hetkellä haluamme tai työskentelemme sen puolesta, että voisimme vierailijaryhmille tarjota tällaisen elämyksen, joka yhdistää kaikki nämä kolme ulottuvuutta toisiinsa. Parlamentin oikeudellinen yksikkö myös totesi meille, että meillä on oikeusperusta jos tämä Euroopan historian talo selvästi integroidaan vierailijakonseptiimme. Ja me olemme määritelleet nämä neuvoantavat tahot selvästi neuvoantaviksi ja toimivalta on Euroopan parlamentilla kaikilla eri tasoilla. Tämäkin on ihan tärkeä selvennys varmaan tässä vaiheessa. Sitten vielä kysymys liittyen kabinetteihin. Hmm kabinetit ovat tietyn kokoisia, mutta niin on Euroopan parlamenttikin nykyään. Eli kun katsotaan myös poliittisten ryhmien työntekijät, meillä on noin 6000 tuhatta virkamiestä, 11 000 työntekijää kaiken kaikkiaan. Budjettimme on 1,7-1,8 miljardia euroa. Ja kyllä tätä varten tarvitaan tällaista keskitettyä tiettyä ohjausta, niin hän on budjettivaliokuntakin pyytänyt, eli tällaista keskitettyä ohjauskapasiteettia tarvitaan ja siksi mielestäni on aivan oikein. Mitä näihin johtajan paikkoihin tulee, voin todeta, että kaikki eh, johtajat, jotka on nimitetty, on nimitetty ilman, että on luotu uusia virkoja tai eh, virkaasteita. Eli kaikki johtajat ovat entisen A3-palkkaluokan, nykyisen AD14-palkkaluokan henkilöitä. He usein itse asiassa, tai pian itse asiassa monet jäävät eläkkeellekin, ja näin veronmaksajille ei synny mitään uutta, uusia kustannuksia. Eli me toimimme rationaalisesti ilman, että syntyy mitään uusia kustannuksia. Rova Andreasen esitti joukon kysymyksiä. Ensinnäkin äh, työntekijöiden äh, kustannukset, tämä 182 äh, ähm, lisävirkamiestä ei tietenkään aiheuttanut uusia kustannuksia. Hehän olivat jo henkilöstökaaviossa, mutta me tietenkin katsomme, missä näitä virkoja ei enää tarvita ja siirrämme virkoja sitten paikasta toiseen, emmekä näin joudu pyytämään budjettivaliokunnalta lisärahaa. Viiden vuoden kaudelle näitä siirtoja todella oli 182 ja äh, vuonna 2011 todella löysimme vielä sitten koko joukon virkoja, jotka saatiin siirrettyä erityisesti jäsenten äh, poliittisiin neuvonantotehtäviin ilman, että lisäkustannuksia syntyi. Halusimme todella näin keskittyä ähm, ydintehtäväämme. Sitten te puhuitte GEDA-järjestelmästä. Talousarvion valvontavaliokuntahan on tähän myös puuttunut, eli että teemmekö tätä työtä äh, optimaalisesti. No, ei se varmaan näin ole. Eli varmaankin tarvittaisiin parempi ohjelmisto, jonka kautta voitaisiin nähdä, minkälaiset määräajat ovat ja missä vaiheessa asiakirjan käsittely kulloinkin on. Puutteita tässä tosiaan on, joihin viittasitte. Ne tunnen itsekin aivan erinomaisen hyvin ja varmasti tässä tulevina vuosina parannusta on tulossa. Rova Andreasen puhui myös sisäisestä tarkastuksesta ja näistä avoimista toimista. Tuossa ihan jo totesin, että mitään kriittisiä toimia ei enää hoitamatta ole, avoimena ole. Se on varmasti hyvä uutinen. Näin tulee olemaan toivottavasti jatkossakin. Tämä on ihan hyvä uutinen. Ja että näiden, näiden avoimena olevien, hoitamatta olevien toimien määrä on laskenut 88 huomattavasti. Joten tämä on ollut kyllä ihan myönteistä kehitystä. Virkamatkoista tuossa jo puhuinkin. Sitten te vielä puhuitte Euroopan historian talosta. Kyllä te olette asiakirjoista varmasti voineet löytää hyvin selkeät kulukaaviot kolmella alalla. Ensinnäkin rakennuskustannukset, ihan puhtaat rakennuskustannukset. Ne ovat noin 31 miljoonaa euroa. Sitten sitten, kun eihän sitä nyt voi tyhjäksi sitä taloa jättää, vaan se täytyy myös sisustaa, niin tämä on 21 miljoonaa suunnilleen. Tarkat luvut teillä on siellä asiakirjoissanne. Ja sitten vielä juoksevat kustannukset, jotka ovat neuvotteluissa budjettivaliokunnan kanssa, ja tämän jälkeen tietenkin tästä päätti myös puhemiehistö, niin näitä juoksevia kuluja aiotaan vielä vähentää. Talo tulee olemaan auki kuusi päivää seitsemän sijaan. Henkilöstöä tulee vähemmän kuin suunniteltu ja eh, heidän palkkaluokkansa tulee olemaan suunniteltua alempi. Ja todella tässä meillä nyt on vielä eh, mahdollisia säästökohteita. Ja herra Barosson sitoumus eh, siihen, että komissio antaa panoksensa juokseviin kustannuksiin. No olette aivan oikeassa, eihän tämä nyt veromaksajien taakkaa vähennä, mutta se on tunnustus siitä, että Euroopan historian talo on tärkeä paitsi Euroopan parlamentille, kaikille toimielimille. Myös muille toimielimille ja erityisesti komissiolle. Herra de Jonge, kysyi näistä välimatkoista ja niihin liittyvistä korvauksista, mutta tämähän on ihan jäsenten ohjesäännössä määritelty. Eli kyse ei ole täytäntöönpanosta, josta puhemiehistö päättää, ei vaan kyse on neuvoston päätöksestä, Euroopan parlamentin päätöksestä, joka on tehty, ja näin ollen muutoksia voi tehdä vain lainsäätäjä halutessaan puhemiehistä eikä hallinto eivät voi toimia tässä asiassa. Tekin puhuitte Euroopan historian talosta ja tutkimuksesta, joka osoitti selvästi, että oikeusperusta on olemassa, mutta oikeusperusta on olemassa vain siinä tapauksessa, että Euroopan historian talo tulee ö, nivotuksi osaksi vierailija- politiikkaamme. Vierailijoitahan on 100 000 vuodessa ja on päätetty, että puhemiehistö on toimivaltainen päättäjä tässä asiassa ja oikeudellinen yksikkö on tehnyt tarpeelliset muutokset. Sitten tämä perheenjäsenten palkkaaminen viime lainsäädäntökaudella puhemiehistä päätti, että meillä on viiden vuoden ylimenokausi. Se on nyt käynnissä ja päättyy 2014 tämän lainsäädäntökauden päättyessä. Eli tämän jälkeen ei ole mahdollista palkata perheenjäseniä. Sitten netti-TV. No meillä on tietenkin netti-TVn käyttäjämäärät, nämä luvut, mutta täytyy myös ottaa huomioon, että Ähm, suuret äh, TV-kanavat käyttävät tätä meidän tuottamaamme materiaalia. Esimerkiksi mitä tulee unionin tilakeskusteluun, niin yli 200 TV-kanavaa maailmanlaajuisesti käytti tätä kuvamateriaalia. Tämä ei näy tietenkään suoranaisesti Europarille TVn tai nettisivumme käyttäjämäärissä, mutta meillä on tällaisia kansallisia TV-kanavia, jotka käyttävät tätä materiaalia huomattavastikin. Ja netti TVn käyttökulut ollaan nyt laskemassa 9 miljoonasta 8 miljoonaan euroon. Sitten Ville Itälä kysyi vielä näistä mm, keräy- keräyssiirroista. No mehän, minä tästä jo vastasinkin, budjettivaliokunta voi yksittäisten hankkeiden pohjalta tehdä päätöksen siitä, hyväksyykö se nämä siirrot vai eikö, keräilysiirrot. Ja sitten täällä puhuttiin vielä äh, salin lämpötilasta. Voin vain sanoa, että tästä on ehkä erilaisia toivomuksia ei varmaankaan olisi kovin äh, ympäristöystävällistä, jos täällä kovasti lämmitettäisiin. Herra Staas esimerkiksi ei ollenkaan palele. No niin, lopuksi ehkäpä vielä valittelen äh, sitä, että tätä odottamani kysymystä näistä vihanneslaitteista ei esitetty. Kyse ei ole mistään kodinkoneesta, vaan laitteesta, joka joutuu huolehtimaan 3800 annoksesta niin, että saadaan tuoreita vihanneksia lähialueelta. Eli tämä on aivan erinomainen asia. Sehr ausführliche Kiitoksia herra Vele tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä. Ehkäpä koko puuvaliokunta on tällainen kuuli valiokunta, järkevä valiokunta, joka tällaista kuulia ilmapiiriä ylläpitää. Lopuksi sitten esittelijä Hella Riberatski saa puheenvuoron. Thank you very much. I'll give very brief. Kiitos, minä puhun hyvin lyhyesti koska olemme jo yli ajalla. En tiedä, minkälaisia ylityökustannuksia tästä nyt vaikka tulkeille koituu. Kiitoksia herrat Pitella, Velle, Kalea ja Galvin näistä tiedoista, joita olette tänään täällä kertoneet. Haluaisin kiittää myös valiokunnan muita jäseniä hyvistä kysymyksistä. Haluan sanoa vielä myös, että osoitan kiitokset myös varjoesittelijöille. Heidän kanssaan työskentely on ollut varsinainen ilo. Erässä asiassa olen eri mieltä herra Vellen kanssa. Hän sanoi, että budjetin toimeenpano ei voi ylittää 100 prosenttia, mutta edustaja De Jong sanoi, että hän maksoi takaisin 30 000 euroa korvauksiaan. Jos jokainen tekee näin tänä vuonna, niin silloin voi olla, että budjetin toimeenpano on 100 prosenttia ja saatte vielä siinä ylimääräiset miljoonat päälle. Kiitos. Mr. Liberatski. Kiitoksia, herra Liberatski. Kiitoksia varapuhemies Pitella ja pääsihteeri Klaus Velle. Myöskin sisäinen tarkistaja herra Galvin ja koko herra Galea ja hänen tiiminsä tilintarkastustuomioistuimesta olemme kokouksen loppuun päässeet. Yksi ilmoitusasia 26. tammikuuta kello 9 on seuraava kokous. Tammikuuta siitä tarvitsemme koordinaattorin kokouksen. Vaikka sanoinkin aamulla toisin, lähetän tätä tietoa eteenpäin, niin seuraava kokous on 9. helmikuuta 2012. Kokous päättyy.